Guten Morgen, meine... Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Toivotan teidät tervetulleeksi talousarvion valvontavaliokunnan julkiseen kokoukseen. Meillähän oli eilenkin jo kokous. Tänään me käsittelemme Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomusta ja toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen presidentin sekä kaikki tuomioistuimen jäsenet. Tilintarkastustuomioistuin on meille talousarvion valiokunnassa tärkeä elin ja vuosikertomuksen esittely on meille tärkeä tapahtuma. Me olemme riippuvaisia tilintarkastustuomioistuimesta, sillä tilintarkastustuomioistuin tarkastelee komission neuvoston jäsenvaltioiden ja virastojen varainhoitoa. Haluaisin nyt toivottaa tervetulleeksi myös komission jäsen Shemetan, joka on komission puolelta meidän keskustelukumppanimme näissä talousarvioasioissa. Nyt ehdottaisin, että presidentti Caldera aloittaa heti kertomuksen esittelyn. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä tästä menettelystä. Olkaa hyvä, presidentti Caldeira. Arvoisa puheenjohtaja Toire, arvoisa komissaari, arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvä esittelijä. Haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta esitellä tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EUn talousarvion toteutumisesta varoinhoito vuonna 2012 sekä vuosikertomus Euroopan kehitysrahoistoista. EUn kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän rahojaan käytetään ja käytetäänkö varat asianmukaisesti. Ja etenkin nyt, kun julkistalouden kohdistuu suuria paineita, heillä on myös oikeus tietää, saadaanko varoille vastinetta. Komissio on EUn varojen ensisijainen hallinnoija. Komission on annettava EUn tilinpäätöksessä ja muissa raporteissa tiedot varojen käytöstä, rahoitustoimien säännönmukaisuudesta ja saavutetuista tuloksista. Tilintarkastustuomioon Tuomioistuimen tehtävänä on laatia riippumaton arvio näistä kolmesta EUn varainhoidon osatekijästä, perussopimuksen sekä ammatillisten tarkastustandardien ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tilintarkastustuomioistuin esittää EUn talousarvion toteuttamisesta koskevan arviointinsa tulokset vuosikertomuksessaan auttaakseen siten tätä Euroopan parlamenttia vastuuvapausmenettelyssä. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen ensimmäisen lukuun esi- sisältyy tarkastuslausuma tilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien rahoitustoimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Vuosikertomuksen luvuissa 2-9 esitetään erityisarviot tuloista ja keskeisistä menoaloista. Lopuksi 10. luvussa käsitellään EUn talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuutta. Mikä siis on tilintarkastustuomioistuimen arvio EUn varainhoidosta vuonna 2012? Kokonaistilanne vastaa pitkälti edellisvuoden vuosikertomuksessa kuvattua tilannetta. Nyt vuosikertomuksessa otetaan kuitenkin esiin useita erityisiä näkökohtia, joihin toivon valiokunnan jäsenten kiinnittävän huomiota. Tarkoitan näkökohtia, jotka liittyvät seuraavaan neljään asiaan maksujen laillisuus ja asianmukaisuus, toisaalta rahoitusoikaisut ja takaisinperintä, kolmanneksi EUn taloudenpitoon kohdistuvat paineet ja neljänneksi tarve luoda tuloskulttuuri tulevan rahoituskehyksen soveltamiskaudella. Aloitan kuvaamalla kokonaistilannetta. EUn tilit ovat luotettavat, kuten ne ovat olleet vuodesta 2007 alkaen tulot ja EUn tilien perustana olevat sitoumukset ovat kaikilta osiltaan lailliset ja asianmukaisesti, mutta maksujen virhetaso on edelleen olennainen. EUn talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuuden osalta komissio ei kykene antamaan riittävää relevanttia ja luotettavaa evidenssiä EUn toimintapolitiikkojen saavituksista siten, että evidenssi sopisi käytettäväksi vastuuvapausmenettelyssä. Tilintarkastustuomioistuimen lausunto maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta on pysynyt suurin piirtein entisellään, sillä taustalla oleva todellisuuskaan ei ole merkittävässä määrin muuttunut. Tilintarkastustuomioistuin antaa kielteisen lausuntonsa saamansa tarkastusevidenssin perusteella. Se hankkii tarkastusevidenssinsä arvioimalla varvontajärjestelmiä testaamalla tapahtumaotoksia. Kuten aiempinakin vuosina, tilintarkastustuomioistuimen nyt tarkistamilla valvontajärjestelmä kyetään varmistamaan maksujen laillisuus ja asianmukaisuus vain osittain vakuuttavasti siinä vaiheessa, kun EUn meno aiheutuu. Tapahtuma-otosten testaamisen perusteella tilintarkastustuomioistuin arvioi, että EUn tilien perustana oleviin kuluiksi tunnistuttuihin menoihin liittyvä todennäköisin virhetaso on 4,8 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin on tästä syystä saanut 95 prosentin varmuuden siitä, että maksujen virhetaso on 3-6 prosentin välillä. Virheet eivät rajoitu tiettyyn talousarvion osaan. Kaikkien toimintamenoja sisältävien toimintalohkoryhmien virhetaso on olennainen. Ainoastaan hallintomenojen alalla virhetaso, virhetaso ei ole olennainen. Komission omat raportit vahvistavat tämän kokonaiskuvan. Komissio myöntää, että virheitä esiintyy kaikilla talousarvioaloilla ja että kokonaisvirhetaso todennäköisesti on olennainen. Komission pääjohtajista 14 esittää vuotuisessa toimintakertomuksissaan varaumia menojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Ja yhteenvetokertomuksessa katsotaan, että virheiden kannalta riskialaisten määrin osuus on 1,9-2,6 prosenttia maksujen kokonaismäärästä. Tosin komissio itsekin myöntää prosenttiosuuden olevan todennäköisesti aliarvioitu. Kuten vuosikertomuksen ensimmäisessä luvessa, luvussa käy ilmi, tilintarkastustuomioistuimen arvio todennäköisimmästä kokonaisvirhetasosta on kasvanut 3,9 prosentista vuonna 2011 4,8 prosenttia vuonna 2012. Tilintarkastustuomioistuin arvioi maatalouden aluepolitiikan maaseudun kehittämisen sekä työllisyys- ja sosiaaliasioiden alojen todennäköisimmän virhetason nyt korkeammaksi kuin vuonna 2011. Maaseudun kehittäminen on edelleen virhealteen menoalo menoala. Sen arvioitu virhetaso on 7,9 prosenttia. Seuraavaksi virhealteen menoala oli aluepolitiikka, jonka arvioitu virhetaso oli 6,8 prosenttia. Arvioitu virhetaso on noussut myös tutkimuksena muiden sisäisten poliitikkojen sekä ulkosuhteiden unionin ulkopuolelle suunnatun tuen ja laajentumisasioiden toimintalohkoryhmissä. Näissä kahdessa jälkimmäisessä toimintalohkoryhmässä osa noususta johtuu siitä, että tilintarkastustuomioistuin on parantanut menetelmiään kahdella tavalla vuonna 2012. Tilintarkastustuomioistuimen tapahtumaotokset kyseisillä aloilla eivät enää sisällä vuoden aikana suoritettuja ennakkomaksuja. Toisin sanoen otokset koostuvat välimaksuista, loppumaksuista sekä ennakoista, jotka on selvitetty vuoden mittaan. Muutos on suoriteperusteisen kirjanpidon periaatteiden mukainen. Tilintarkastustuomioistuin uskokin, että EUn varanhoidon taustalla olevasta todellisuudesta saadaan näin entistä tarkempia kuva, edes entistä tarkempi kuva. Toinen menetelmän parannus liittyy hankintasääntöjen vakavaan noudattamatta jättämisen käsittelyyn. Vuodesta 2012 lähtien EUn toimielimiä ja elimiä käsitellään samoin kuin jäsenvaltioiden viranomaisia ja muita kansainvälisiä organisaatioita. Nämä muutokset parantavat eri toimintalohkon ryhmien vertailtavuutta ja tulevaisuudessa ne helpottavat eri vuosien vertaamista toisiinsa. Menetelmän muutokset noudattavat tilintarkastustuomioistuimen arviota vuoden 2012 todennäköisimmästä kokonaisvirhetasosta 0,3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2011. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varoinhuuton vuodelta 2012 esitetään lukuisia havainnollisia esimerkkejä havaituista virheistä ja analysoidaan niitä perusteellisesti. Esimerkit ja analyysit auttavat hahvottamaan, missä ja miten virheitä aiheutuu. Seuraavassa muutamia esimerkkejä analyyseistämme. Ensinnäkin, on pantava merkille, eli että yli kaksi kolmasosaa arvioidusta verhitasosta liittyy maksupyyntöihin, jotka eivät ole oikeutettuja tukeen sekä tapauksiin, joissa hankintasääntöä on jätetty vakavalla tavalla noudattamatta. Toiseksi on huomattava, että kokonaisvirhetason suurimman osatekijän muodostavat ne alat, joilla suurin osa varoistakin käytetään, nimittäin aluepolitiikka, maatalous, maaseudun kehittäminen sekä työllisyys ja sosiaaliset asiat. Kolmantena seikkana mainitsen tilintarkastustuomioistuimen tapahtumaa testaukset, jotka osoittavat virheitä sisältävien tapahtumien osuuden suureksi näissä toimintalohkoryhmissä. Niiden osuus vaihtelee 35 prosentista 63 prosenttiin. Neljänneksi todettakoon, että tilintarkastustuomioistuimen tapahtumatestauksesta ilmenee, että kansalliset viranomaiset olisivat ennen Maksupyyntöjen esittämistä komissiolle voineet korjata yli puolet virheistä, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi yhteisen hallinnoinnin piiriin kuuluvilla aloilla. Tilintarkastustuomioistuimen havainnot eivät kuitenkaan tue sitä näkemystä, että virheet rajoittuisivat tiettyihin jäsenvaltioihin. Tilintarkastustuomioistuimen arvioissa sen tarkastamista valvontajärjestelmissä todetaan, todetaankin, että puutteita ilmenee monien erilaisten kansallisten ja alueellisten viranomaisten kohdalla. Virheitä ei myöskään esiinny ainoastaan menoissa, joita hallinnoidaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Yhteisesti hallinnoitujen menojen arvioitu virhetaso oli tilintarkastustuomioistuimen laskelmien mukaan 5,3 prosenttia, kun se kaikkien muunlaisten toimintamenojen kohdalla oli 4,3 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuimen havaitsemilla virheillä on merkitystä sen vuoksi, että ne liittyvät tapauksiin, joissa EUn varoja ei ole käytetty asianomaisen lainsäädännön mukaisesti. Varojen käyttö ei siis ollut parlamentin ja neuvoston lainsäätäjän ja budjettivallan käyttäjän pyrkimysten mukaista. Virheillä on merkitystä myös siksi, että niissä kyse on maksuista, joita ei olisi pitänyt suorittaa. Toisinaan nämä varat voidaan kuitenkin saada takaisin. Tässä kohdin voimmekin siirtyä puhumaan rahoitusoikaisuista ja takaisin perinnästä. Tilintarkastustuomioistuin käsittelee tätä aihetta useissa varainhoitovuoden 2012 vuosikertomuksen kohdissa. Asias on monimutikas ja tilintarkastustuomioistuin ja komissio lähestyvät sitä erilaisista, mutta toisiaan täydentävistä näkökulmista. Komissio pyrkii suojaamaan talousarviota sääntöjen vastaisuuksien vaikutuksilta ja tilintarkastustuomioiston puolestaan on velvoitettu raportoimaan siitä, ovatko tapahtumat laillisia ja asianmukaisia. Vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 2012 tilintarkastustuomioistuin kuvaa rahoitusoikaisujen takaisin perinnän vaikutuksista jäsenvaltioihin, edunsaajiin ja tarkastuslausumaan. Rahoitusoikaisujen vaikutus riippuu sovellettavista asetuksista. Maatalouden alalla esimerkiksi suurin osa oikaisuista ei johda siihen, että jäsenvaltiot perisivät varoja takaisin edunsaajilta. Kohesiopolitiikan alalla taas useimmat oikaisut ovat kiinteämääräisiä rahoitusoikaisuja, joista ei monestikaan seuraa yksityiskohtaisia oikaisuja hanketasella. Tosiasiassa rahoitusoikaisut päätyvät siis useimmiten jäsenvaltioiden veren, veronmaksajien maksettavaksi. Tilintarkastustuomioistuin korostaa tätä seikkaa, koska sen vuosikertomus on tarkoitettu myös kansallisten parlamenttien ja kansallisten viranomaisten käyttöön. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valikunnan jäsenet, kun pyrimme parantamaan EUn varainhoitoa, meidän on otettava huomioon kasvava paine, joka kohdistuu taloudenpitoon niin EUn kuin kansallisellakin tasolla. Tilintarkastustuomioistuin korostaakin vuosikertomuksessaan vuodelta 2012 merkkiä yhä suuremmista paineista, jotka kohdistuu maksoja koskevaan EUn talousarvioon. Kuten tiedätte, komission oli jo varanhoito vuonna 2012 vaikeaa vastata kaikkiin maksupyyntöihin. Maksuihin kohdistuvaa painetta kuvastaa myös maksamatta olevien sitoumusten määrän kasvu. Vuoden 2012 loppuussa niiden määrä vastasi yli kahden vuoden osuutta EUn talousarvioon otettujen maksujen kokonaismäärästä. Komissiolla on myös oltava varat unionin taseen kirjattujen velkojen maksamisesta, maksamista varten. Maksamatta olevien sitoumusten ja velkojen yhteismäärä varainhoitovuoden 2012 lopussa oli 313 miljardia euroa. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission olisi valmisteltava ja julkaistava pitkän aikavälin kassavirtaennuste ja siten ennakoitava tulevia käteistarpeita. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, tuloksen laatu ei aina riipu pelkästään toimijoista, vaan joskus ongelmana on niille annettu käsikirjoitus. Menoihin tällä hetkellä sovellettava lainsäädäntö ei riittävästi kannosta parempaan varainkäyttöön. Uuden rahoituskehyksen soveltamiskausi tarjoaa mahdollisuuden muutokseen. Tilintarkastustuomioistuin katsoo komission tavoin, että tarpeen on luoda uusi tuloskulttuuri. Tämä merkitsee, että puutteet, joita tilintarkastustuomioistuin havaitsee nykyisessä tuloksellisuuden hallinta- ja raportointijärjestelmässä, on korjattava. Esimerkkinä mainittakoon seuraavat kolme puutetta smart-tavoitteet ja asianmukaiset indikaattorit, joita ei sovelleta johdonmukaisesti menoohjelmien yhteydessä. Toisaalta tuloksellisuustiedot eivät ole riittävän hyviä ja EU-varojen rahoitettujen hankkeiden kestävyys on liian usein riittämätön. EU on ratkaistava nämä ongelmat, jos seuraavan sukupolven menoohjelmien avulla halutaan saada aikaan näkyvää lisäarvoa unionin ja sen kansalaisten hyväksi. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että tulevalla ohjelmakaudella painotetaan tuloksellisuutta. Tämä edellyttää, että määritetään täsmälliset tavoitteet ja tarkoituksenmukaiset indikaattorit sekä se, mitkä ovat odotetut tulokset. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, EUn toimielinten on työskenneltävä, työskenneltävä yhdessä EUn tuloksellisuuden ja tilivelvollisuuden kehittämiseksi tulevina vuosina. ja sen vuosikertomukset ovat merkittävällä tavalla edistäneet ja tulevat jatkossakin edistämään tämän yhteisen tavoitteemme saavuttamista. Me olemme valmiit tekemään oman osamme tästä työstä tämän parlamentin ja muiden EU-toimielinten rinnalla. Paljon kiitoksia. Kiitos presidentti Caldeira vuosikertomuksen esittelystä. Mainitsitte monia hyvin tärkeitä seikkoja ennen kuin annan komission jäsen Shemetalle puheenvuoron, jotta hän voi esitellä komission näkökulman. Haluaisin kiittää herra Calderaa hyvästä yhteistyöstä valiokuntamme kanssa. Tämän, tässä vuosikertomuksessa on huomata, voi huomata, että, että tämä Rest à liquide RAL on suuri. Sehän on ollut meille hyvin tärkeä seikka aina. Ja ongelmaa on käsiteltävä hyvin kiireellisesti. Myös tämä tuloskeskeisyys, sen mainitsitte. Ja varmasti esittelijä ja muutkin kollegat puhuvat tästä sitten keskustelussa. En halua nyt ennakoida näitä puheenvuoroja, mutta tämä arvioitu virheaste on tietysti hyvä, eh, tärkeä seikka. Se on kasvanut. Me kuitenkin teemme hyvää yhteistyötä ja yhdessä voimme alentaa virheastetta. Tässä ei ole kyse pelkästään toimielinten vastuusta, vaan myös jäsenvaltioilla on oma roolinsa. Ja herra Shemeta, nyt saamme teidän lausuntonne. Ehkä voitte vastata myös presidentti Calderan esittämiin kysymyksiin. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja hyvä esittelijä, hyvä presidentti Caldeira, hyvät valiokunnan jäsenet ja hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen esittely on yksi keskeisempiä hetkiä vastuuvapausmenettelyssä. Me olemme kiitollisia valtavasta työstä, jota tilintarkastustuomioistuin on jälleen kerran tehnyt, ja me olemme tyytyväisiä tämän vuosikertomuksen tuloksiin ja suosituksiin. Olen tyytyväinen, että tilintarkastustuomioistuin on sitä mieltä, että tilinpäätös ei ole olennaisesti virheellinen ja että virhetaso tulojen ja hallintokulujen kohdalla on paljon olennaisuusrajan eli kahden prosentin alla. Lisäksi sitoumukset ähm, kulujen alalla saavat myönteisen kannan, joten tämä tarkoittaa, että kontrollijärjestelmä toimii hankkeiden, tukien ja sopimusten kohdalla, mutta samalla olen hyvin huolestunut siitä, että todennäköisin virhetaso maksujen kohdalla on noussut. Komissio on samaa mieltä tästä suoriteper, suoritu, suorituksen perustavasta kulttuurista. Ja tämä, tästä on tehty myös konkreettisia ehdotuksia tuossa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jonka Euroopan parlamentti varmasti pian hyväksyy. Tämä arvioitu virheaste maksujen ja ennakkomaksujen kohdalla äm, oli 4,8 prosenttia verrattuna 3,9 vuonna 2011. Kuten tilintarkastustuomioistuin sanoo, kolmasosa tästä noususta liittyy uuteen otantametodologiaan suorien kulujen kohdalla. Sitten tuo loppunousu, eli 0,6 prosenttia, voitaisiin kompensoida, jos kiinteämääräiset rahoitusoikaisut, joita komissio on määrännyt jäsenvaltioille, näiden maksunpyyntöjen suhteen, jos ne olisi otettu huomioon tilintarkastustuomioistuimessa. Minä kerron näistä joistakin alueista, jotka ovat olleet riskialttiita ja mitä me aiomme tehdä, jotta voimme poistaa nämä riskit tai ainakin vähentää niitä seuraavalla ohjelmointijaksolla. Mitä tulee ohjelmiin, joita hallinnoivat jäsenvaltiot, tilintarkastustuomioistuin vahvistaa, että kansallisten sääntöjen rikkomukset ovat vastaavat suuresta osasta virhetasoa. Siksi komissio haluaa, haluaa korvata monimutkaiset na- kansalliset ja käyttää yksinkertaistettuja kuluvaihtoehtoja. Tällä hetkellä jäsenvaltiot käyttävät yksinkertaistettuja toteutettua kuluvaihtoehtoa 26 prosentista ESRn operaatioista. Tilintarkastustuomioistuin ei vuonna 2012 löytänyt minkälaisia virheitä näiden operaatioiden suhteen, toisten ESR-operaation e suhteen äm, virhetiheys oli noin 40 prosenttia. Ja sitten Horisontti 2020 ää, ohjelmassa komissio ehdottaa yksinkertaistettuja sääntöjä. Kultaisena sääntönä on yksi hanke, yksi rahoitusaste sääntö. Ja samalla on otettu käyttöön kiinteämääräistä rahoitusta. Kohesion alalla komissio tunnustaa, että tilanne ei ole parantunut vuoteen 2011 verrattuna korkeat virhetasot ovat yhdistelmä eri tekijöitä. Ensinnäkin hallintorakenteet ovat monimutkaisia ja tämä tekee varainhoidosta vaikeaa. Jäsenvaltioilla on monitasoisia järjestelmiä esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa. niillä on vaikeuksia jäsenvaltioihin verrattuna, joilla on vain pieni määrä toimintaohjelmia ja välikäsiä. Ja lisäksi, jos kuluja ei varmenneta, tämä johtaa virheisiin. No, virheitä johtuu myös siitä, että keskitytään muodollisuuksiin eikä sisältöön. Ja välttämättä hallinnolla ei myöskään ole tarvittavaa kapasiteettia ja resursseja. Ja tuensaajilla ei myöskään neuvota ja heitä ei kouluteta tarpeeksi toimimaan tässä monimutkaisessa järjestelmässä. Mitä komissio sitten tekee konkreettisesti puuttuakseen tähän korkeaan virhetasoon jäsenvaltioissa? No ensinnäkin heti kun on todisteita heikosta, heikoksista hallintamajärjestelmä komissio lopettaa maksut vuonna 2011 keskeytyksiä oli 91 ja täm, ne kattoivat 66 miljardia euroa. Vuonna 2012 keskeytyksiä oli 116, niin arvo oli 5 miljardia euroa. Maksu ei voidaan jatkaa sen jälkeen, kun komissio on tarkastanut asian ja kun komission tarkastusviranomainen on varmentanut, että ongelmat on selvitetty. Toiseksi komissio on vuonna 2013 tehnyt erityisiä temaattisia tarkastuksia voidakseen varmentaa riskipohjalta hallinnoinnin ja kontrolli, va, kontrollirakenteet. Nämä tarkastukset ovat sisältäneet substantiivisia tai hyvin sisällöllistä testausta tarkastusviranomaisten toimesta. Ja to, kolmanneksi, kuten jo mainitsin, komissio kyllä edistää tätä yksinkertaistettujen vaihtoehtojen käyttöä. Again. Nämä lisääntyneet äh, virhetasot maataloudessa liittyvät lähinnä maaseudun kehittämiseen. Kyse on tukikelpoisuusasioista tai siitä, miten noudatetaan ALV-sääntöjä. Jotta puututtaisiin näihin heikkouksiin, komissio äh, ja jäsenvaltiot ovat perustaneet kumppanuushankkeen, jonka avulla voidaan puuttua äh, virheiden syihin ja näin on perustettu myös toimintasuunnitelmia 14 jäsenvaltiolle ja siellä kansalliset viranomaiset ovat olleet mukana myös komission kanssa täytäntöönpanemassa näitä. 2013 laajennettiin tämä toiminta kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämän lisäksi useat jäsenvaltiot ovat muuttaneet omia maaseudun kehittämisohjelmiaan, jotta voidaan selkeyttää tai muuttaa ehtoja, jotka liittyvät yksittäisiin tuki järjestelmiin myös eh, sisäpolitiikan ja ulkoisen toiminnan alueella tapahtuvat eh, virretasojen nousut liittyvät lähinnä otantametodologiaan. Eh, esimerkiksi ulkoisen avun kohdalla kyseessä on 68 prosenttia maksuista, tarkastetuista maksuista ja 3,2 on virhetaso, josta kokonaisvirhetaso on 3,3. Myös tutkimus ja sisäiset politiikan alat 62 ähm, prosenttia kaikista tarkastetuista maksuista ja 2,1 äh, prosenttia äh, 3,9 niin prosentista, joka on kokonaisvirhetaso. Komissio on käynyt läpi näitä asioita, joita eh, tilintarkastustuomioistuin on ottanut esiin. Pitkällä aikavälillä horisontti 2020 johtaa myös yksinkertaistuksiin ajatellen näitä virhetasoja. Eh, sen jälkeen, kun toimenpiteet on otettu käyttöön, esimerkiksi eh, suuntaviivat, koulutus, ja paikalla tehtävät tarkastukset ähm, komissiolla on velvollisuus suojata EUn budjettia ja käyttää äh, ennaltaehkäiseviä äh, oikaisevia toimia. Äh, myös liitteessä kuusi näkyy kokonaisnäkemys näistä toimenpiteistä ja miten ne ovat vaikuttaneet myös monivuotisesti meidän ohjelmiimme. 2012 uusia keskeytyspäätöksiä on tehty ja niiden kokonaismäärä on 4,9 miljardia. Siinä katetaan alueellinen kohesio, sosiaalinen, sosiaalirahasto ja kalastusrahastot. Meillä on nyt monitasoinen järjestelmä tarkastuksissa ja tarkastuksissa rahoitusoikaisut ja takaisinperintä on otettu käyttöön niin, että kokonaissumma on 4,4 miljardia euroa 2012, kun taas 2011 1,8 miljardia. Kokonaismäärä 2009 on noin 2 prosenttia maksuista tällä kaudella. Mitä tulee sitten aluerahastoon, sosiaalirahastoon, rahoitusoikaisut 2000-2006, joka nyt on jota viedään loppuun, kokonaismäärä on 8 miljardia. Tämä vastaa merkittävästi 4 prosenttia kokonaisosuudesta, joka on 197 miljardia euroa. Maatalouden osalta kumulatiiviset rahoitusoikaisut, joita käytiin läpi 1999-2012, niiden määrä 8,3 miljardia euroa. Tämä vastaa puolitoista prosenttia tämän kauden maksuista. Jos katsotaan nyt oikaisujen määrää takaisin perintää näiden vuosien aikana, voidaan nähdä, että oikaisumahdollisuudet ja vuotuiset virhetasot ne varmasti oikaistaan ja vedetään, peritään takaisin seuraavina vuosina. Palaisin nyt siihen, miten tärkeitä ovat myös oikaisut, jotka ovat tasaeräisiä. Nämä oikaisut vaikka ne eivät suoraan vaikutakaan edunsaajiin, ne suojaavat EUn talousarviota. Esimerkiksi 2012 komissio tunnisti vakavia ongelmia Romanian toimenpideohjelmassa, mutta se ei pystynyt määrittelemään niiden rahoitusvaikutuksia. Komissio ja Romanian viranomaiset sopivat 25 prosentista kiinteämääräisenä rahoitusoikaisuna 2012. Ja tältä pohjalta kulut mm, mm, vietiin unionin kuluista ulkopuolelle ja näin kyseessä oli ainoastaan hyvin pieni määrä, jota maksettiin, joka maksettiin joulukuussa 2012 Romanialle. Seuraavalla ohjelmakaudella komissio ehdotti, että vakavat säännönvastaisuudet, niille, niihin puututtaisiin rahoitusoikaisuilla, jotka ovat nettomääräisiä. Tämä uusi väline parantaa tehokkaasti tilannetta jäsenvaltioissa. Ja näissä tapauksissa vakavia, usein toistuvia heikkouksia oli nähtävissä. Niinpä silloin keskeytetään ohjelmia ja loppujen lopuksi nettooikaisut perustuvat objektiivisiin ja läpinäkyviin kriteereihin. Lisäksi, jos halutaan vähentää sitä, että maksetaan tuki sellaisilla hankkeilla, jotka eivät ole tukikelpoisia. Komissio on ehdottanut, että lopetetaan käytäntö, joka on takautuva rahoitus. Ja aivan lopuksi haluaisin puuttua myös moitteettomaan varainhoitoon ja tulosperusteiseen kulttuuriin, joka on sellainen, johon, johon yhä enemmän keskitytään. Olen samaa mieltä, että tarvitaan parannuksia tällä alalla, mutta on tunnustettava, että me olemme aloittaneet jo toimenpiteet, joissa on lisää tietoa, lisää arvoa myös EUn ohjelmiin. Tämä perustuu myös arviointikertomuksiin artikla, 2, artikla 318 perustamissopimuksessa. Komissio on oppinut aikaisemmasta ja on ottanut huomioon tuo tilintarkastustuomioistuimen suositukset ajatellen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Selkeitä tavoitteita ja tulosindikaattoreita on otettu mukaan komission ehdotuksiin, aivan kuten on vedetty yhteen ajatellen kolmea näkökohtaa. Ensinnäkin nämä päätavoitteet, joihin pitää päästä, niin että on kunnon linkit EU 2020 tavoitteisiin. Toiseksi mukana on indikaattoreita, jotka keskittyvät EUn lisäarvoon, tehokkuuteen, vaikuttavuuteen, kaiken kaikkiaan vaikutuksiin talouteen ja yhteiskuntaan. Kolmanneksi uusi tulospuitteisto. Siinä on vahvoja järjestelyjä, jotka liittyvät arviointiin tarpeellisten tietojen osalta. Tätä kautta voidaan saada aikaan ajankohtaisia raportteja kertomuksia tuloksista. Nämä puitteet helpottavat äh, siinä, että voimme puuttua heikkouksiin ja voimme muuttaa suuntaa silloin, kun sellaista tarvitaan. Lisäksi komissio on sitoutunut rakentamaan tarvittavaa arkkitehtuuria, jotta paremmin saadaan toteutettua äh, varsinkin artikla 318 arviointitoimintaa intensiivistä työtä ja keskustelua on edessä. Voin vakuuttaa teille, että komissio on teidän käytössänne, jotta voimme helpommin löytää äh, ulospääsytien seuraavissa neuvotteluissa ja äh, vastuuvapaudessa 2012. Kiitoksia. Ja, dank, komita, komita. Äh, Kiitos komission jäsen Shemeta näistä komission vastauksista. Nyt monet kollegat haluaisivat esittää kysymyksiä tai kommentteja komission lausuntoon ja tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen. Ensiksi puheenvuoron saa esittelijä Markus Piiper. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kumpikohan mikrofoni tässä nyt oikein toimii? Hyvä. Kiitoksia oikein paljon, herra puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tilintarkastustuomioistuimen presidentti Calderalle ja komission jäsenelle Shemetalle näistä hyvin seikkaperäisistä selvityksistä. Ja kiitos halukkuudestanne parantaa järjestelmiä. Ja täytyy myöntää, että monilla saroilla tilanne on jo parantunut. Mutta minun on todettava, että yksi keskeinen tulos on se, että 19 kertaa peräkkäin on käynyt niin, että tilintarkastus ei voi antaa tällekään vuodelle vakuuttavaa selvitystä ja saaneen ottaa esille neljä asiaa, jotka minun mielestäni liittyvät juuri tähän ongelmaan. Ensinnäkin kyse on virhetasosta, sitten EU-budjetin suojakertomus, jonka komissio julkaisi jokunen viikko takaperin. Sitten vuoden 2011 vastuuvapauden käsittely ja sen heikkous, kuten Gair esitti, ja sitten tämä tuloksellisuus suuntaus, jonka tenki, tekin otitte esille yhtenä painopistealueena. Ensinnäkin tähän virhetasoon liittyen. Se on kasvanut 3,9-4,8. Se ei ole rohkaiseva tieto, sillä tämä on jo kolmas vuosi peräkkäin, kun kasvu on ollut havaittavissa. Myönnettäköön, että tällainen virhetaso tai tällainen äh, tarkastuslausuma, ne perustuvat pienen pieniin asioihin ja kyse on hyvin vaativasta tulostasosta, johon pyritään. Mutta tilintarkastustuomioistuinhan on itse myöskin parantanut tutkintamenetelmiään ja Baroson komissiohan itse lähti ajamaan kauttaan siten, että meillä oli siis va- vakaa tarkastuslausuma tarjolla. Se oli komission puheenjohtajan esittämä tavoite jokunen vuosi sitten, mutta nyt on vain todettava, että vuosien ajan virhetaso on kasvanut kasvamistaan. Tämä on valitettavaa. Mitäs tästä voitaisiin oppia? En haluaisi, että parlamentti lähtisi selvimään metodiikkaa. Tar- tilitarkastustuomioistuin esittää omia argumentteja oman toimintansa perustaksi, niin kuin komissiollakin. Meidän tehtävänä ei ole kompromissin etseminen. Me voimme valita jomman kumman, pohtia asioita ja muotoilla siltä pohjalta oman kantamme. En haluaisi myöskään sitä, että me lähdemme nyt pilkkuja viilaamaan ja että katsoisimme vain aikataulutusta, joka johtaisi melkoiseen sekamelskaan, koska loppujen lopuksi emme enää tietäisikään, mikä tässä vastuuvapausmenettelyssä on se kaiken A ja O. Mutta saaneen var- tietenkin kiittää näistä esittämistänne tarjouksista, mutta uskonpa, että meillä on jo riittävästi infoa käytettävissä. Virhetaso kasvaa kasvamistaan, se on fakta. Tämä kasvu ja maksimaalinen taso perustuu näihin niin sanottuihin klassikoihin, rakenne- ja maatalousrahastoihin. Ja minä en millään halua uskoa sitä. Tämä on kuin déjà vu-tapahtuma – me sanomme aina, että 60 prosenttia virheistä olisi pitänyt havaita kansallisella tasolla. Vuosien ajan aina veisataan samaa virttä. Ja taas kerran hankintapuolella nämä suurimmat ongelmat ovat ilmenneet. Yhdeksän vuoden ajan olen toiminut parlamentissa ja myöskin varapuheenjohtajana aluekehitysvaliokunnassa ja aina viitataan tähän samaiseen asiaan. Ja usein juuri maaseudun kehittämispuolellaan maksuja ei hoideta kunnolla, koska ympäristövelvoitteita ei noudateta. Tämäkin on vuosien saatossa muotoutunut faktaksi, niin kuin kollega Gajerikin on sanonut. Ja olen yllättynyt myöskin siitä, että myöskin maatalouspolitiikan ykköspilarin puolella on olemassa ongelmia. Se näyttää olevan se sara, jolla virhetaso kasvaa eniten ja ilmeisesti myöskin maa-aloja on äh, luokiteltu liian suuriksi ja tämä on johtanut näihin virhetasoihin. Tämän verran itse virhetasoihin ja omat näkemykseni, mitä pitäisi jatkossa tehdä aiheeseen liittyen. Sitten EUn talousarvion suojaaminen ja komission laatima hiljattain julkaisema kertomus. Minäpä yritän rakentaa sillan tähän tänään kuulemaamme tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Tällainen kertomus komission esitettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2012 ja haluaisin kiittää että parlamentin pyyntöä kuultiin. Tästä kertomuksesta löytyy lukuisia hyödyllisiä tietoja, joita todellakin voidaan käyttää hyväksi ja ymmärtää nämä asiakokonaisuudet. Luvut osoittavat, että vuonna 2012 140 miljardia on maksettu. Sanon tämän vain siksi, koska samalla on todettu, että 4,4 miljardia liittyi näihin oikaisuihin ja sitten kun otetaan huomioon takaisin perintää 678 miljoonaa, niin sitten meillä tämä virhetaso on 3,2 prosentin luokkaa. Ja nyt esittäisinkin seuraavanlaisen kysymyksen. Kyse on siis 4,4 miljardista eurosta, joihin liittyy tarkistusmenettelyjä. Ja kysyisinkin nyt, että tästä 4,4 miljardista, kuinka paljon tästä summasta on saatu takaisin unionin talousarvioon? Tiedän, että tähän ei ole olemassa yksioikoista vastausta, mutta kylläpä se kiinnostaa. Kauanko kestää, että tällainen menettely takaisin perintään liittyen voidaan toteuttaa? Paljonko hallinnollista työtaakkaa tähän liittyy, tähän takaisin perintään? Minkälaisia korkomenetyksiä syntyy, jos näitä käyttämättömiä varoja joudutaan perimään vuosi tolkulla? Eikö se kirra sitä Euroopan talousarviota suuressa määrin? Korostan tässä, että tämä ei ole komission syy, vaan syy perustuu vanhoihin asetuksiin vuosilta 2007-2013 ja sitten vuonna 2006 alkaa jäsenvaltiolla on mahdollisuus kor- korvata nämä ongelmalliset, virheelliset ohjelmat uusilla ohjelmilla, mutta kuitenkaan ei voida varmistua siltä, että nämä uudet ohjelmat olisivat parannettuja, sisältäisivät tehostettuja hallinto- ja valvontajärjestelmiä. Mutta kysehän varmaan on siitä, että on uudet ohjelmat, vanho, vanhat ohjelmat uusissa kuorissa. Ja 58 prosenttia näistä ohjelmista on yhteishallinnointiin liittyviä ohjelmia ja jotka liittyvät vain ainoastaan yhteen jäsenvaltioon. Ja kyse on Espanjasta, ja mainittuna ajanjaksona vain kolme jäsenvaltiota vastasi 80 prosentista näistä virheistä aluekehitysrahaston osalta Espanja, Kreikka. Sanotte, että vain ennen näin oli, ei pidä paikkaansa. Kyse on myöskin nykyhetkestä Espanja, Kreikka ja Italia aiheuttavat näitä suurimpia ongelmia ja valitettavasti Tsekin tasavalta, Puola ja Romania kuuluvat tähän ryhmään. Toivottavasti tämä ei ole pysyvä olotila, mutta tästä on selkeästi nähtävissä, että vain muutamat harvat jäsenvaltiot aiheuttavat ongelmia Euroopan unionin aluekehitys rahaston toiminnalle. Näin on käynyt vuosikymmenten ajan. Eli 80 prosenttia kuuluu tähän yhtenäiseen hallintoon. 60 prosenttia virheistä olisi voitu välttyä, mikäli valvontaviranomaiset olisivat kansallisella tasolla toimineet vastuullisesti. Joten mitä opimme tästä? Valiokunnan puheenjohtajan kanssa ja Espoo kutsuimme valiokuntaan Espanjan vastuuministerin vieraaksemme. Tein kuten kollega Gaier teki muun muassa Tsekin ministerin kanssa. Ja jos Espanja tässä on nyt ongelma maana, niin kyllähän meidän pitäisi olla suoraan yhteydessä myöskin vastuuministeriin. Jäsenvaltioille pitää kertoa, että he eivät ole toimineet velvoitteidensa mukaisesti, mutta kun kaksi vuosikymmentä on virheitä tehty, niin kyllä komission tulisi sopimusten vaalijana olla tiivissä yhteistyössä ja yhteydessä näihin vastuutoimijoihin. Jos jatkamme tällä tiellä, että kikkaillaan niin kauan kuin kikkailu on mahdollista, niin tämän pelin on lopet, loputtava. Jos minä liikenteessä aina rikon liikennesääntöjä, samaisia sääntöjä. Jossain vaiheessa kortti otetaan vain kuivumaan. Ja, mutta ilmeisesti EUn tukijärjestelmän tiimoilla, tiimoilta asia onkin toinen. Eli jos tehdään virhe, niin tehdään uudestaan. Ja jos tehdään taas virhe, niin kokeillaan vain uudestaan. Ikään kuin poliisi ottaisi auton pois, mutta antaisi samalla minulle korvaavan ajoneuvon käyttööni, koska olen rikkonut liikennesääntöjä. Ja kun rikon taas liikennesääntöjä, niin minulta taas otetaan ajoneuvo pois, mutta annetaan saman tien uusi auto käyttöön ja minä saan jatkaa samalla tiellä. Me emme voi jatkaa tällä tiellä, antaa uutta rahaa käyttöön, kun vanhat on poltettu väärin perustein. Ja tästäpä syystä seuraavaa ohjelmakautta silmällä pitäen ehdottaisinkin seuraavaa. Niin kuin komission jäsen Semetakin kertoi, nykyinen asetushan antaa tähän mahdollisuuden. Me tarvitsemme automaattisen järjestelmän, joka liittyy näihin nettorahoitustarkistuksiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot, joissa on suuria virhetasoja, niin niitä pitää valvoa tarkkaan. Tähän liittyen kaksi asiaa. Menettelytapa yhtäältä, jossa otetaan huomioon virhetaso ja komissio ryhtyy erityistarkastustoimiin pistokokeita käyttäen. Mitä enemmän virheitä maassa on ilmennyt, niin sitä useampaan ja sitä laajemmin komissio valvomaan ö, tukitoimintaa. Tällainen automatismi saattaa johtaa muutoksiin, mutta myönnän kyllä, että Euroopan parlamentin jäsentenkin pitäisi olla vakuuttuneita tästä asiasta, myöskin vastuuvaliokunnissa. Toisaalta tässä viesti tilintarkastustuomioistuimenkin suuntaan. Minä pyydän teitä valtioita koskevissa kertomuksissa selvittämään myöskin, että miksi aina samaiset jäsenvaltiot aiheuttavat näitä aina vain samoja ongelmia ja virheitä. Viittaus siihen, että sopimukset eivät anna myöten, niin minäpäs eilen illalla tutkin aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, mutta tällaista viittausta en löydä mistään. En tiedä, miksi perustamissopimuksessa ei anneta mukamas mahdollisuutta tilintarkastustuomioistuimen laatimille jäsenvaltiokertomuksille. Minun mielestäni tilintarkastustuomioistuimella on velvollisuus katsoa, mistä nämä virheet johtuvat. Parasta olisi, että me voisimme todellakin selvittää, että mitkä ovat ne ongelmat näiden 80 prosentin virheiden taustalla. Jos ne voitaisiin saada pois päiväjärjestyksessä, silloin tilanne näyttäisi paljon valoisammalta. Eli tällainen vinkki vain tilintarkastustuomioistuimille. Alkuun kiitin tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä näistä uusista ratkaisumalleista, joista kerroitte, mutta olen kyllä aika lailla yllättynyt seuraavasta seikasta. Viimeisimmässä kertomuksessanne tässä tiivistelmässä, joka on tarkoitettu muun muassa lehdistölle, niin sivulla seitsemän, sieltä löytyy tämä tarkastuslausuma. Puolen sivun mittainen perustelu täältä löytyy ja siinä sanotaan, että lausumanne on kielteinen perustelluista syistä johtuen. Ja kun virhetaso nousee, niin miksi tällainen tarkastuslausema ei löydykään tästä tekstistä enää? Niin, Euroopan vaalien kynnyksellä ei ilmeisesti haluta enää kertoa todellisuudesta kaikkea. Viittaus kielteiseen tarkastuslausumaan löytyy nyt enää, no katsotaanpa löydänkö enää kyseistä sivua se löytyy en vain ja ainoastaan, no enpä edes löydä sitä enää. Kaksi riviä tekstiä liittyy tähän kielteisen tarkastuslausumaan, ja se on kyllä aivan liian vähän. No kyllä minun täytyy nyt tietenkin perustella väitteeni, koska muuten te sanotte, että minä tässä vain vetäsen hatusta jotain väitteitä. Sivu viisi tämä tummennetulla pohjalla oleva, tässä on kaksi riviä tekstiä. Aikaisemmassa tiivistelmässä tähän liittyen löytyi melkein sivun verran tekstiä, mutta tässä nyt se on tiivistetty yhteen virkeeseen Toivottavasti meille ei jatkossakin synny sellainen vaikutelma, että yritetään vain pimittää tätä tietoa kyllä tilintarkastustuomioistuin voi selkein sanakääntein ilmoittaa, että tietyt asiat eivät toimi vaaditulla tavalla. Ja nyt ihan lyhyesti vielä tähän kolmanteen asiaan, eli komission vastuuseen silloin, kun tarkistellaan vuoden 2011 vastuuvapautta ja Gairin tekstiä. Kaksi asiaa on hoidettu hyvin. Ensinnäkin Euroopan unionin budjetin suojeleminen, kuten sanoin, ja sitten artikla 318 tarkastuskertomus, se on erittäin hyvä asia. Tämä lisääntynyt avoimuus tämän kertomuksen käyttöönoton kautta on hyvä asia, mutta mitä tulee näihin tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi, niin toivottavasti tässä puhun myöskin Gaierin hengen mukaisesti Eli tässä on turhaan etsitty uusia ratkaisumalleja. Pari ehdotu, e- esimerkkiä. Mitä tulee ensimmäiseen agripolitiikan pili, pilarin, siihen liittyvät toimenpiteet ovat samaiset kuin viime vuonna, mutta valitettavasti virhetaso vain kasvaa entisestään. Maaseudun kehittämisen puolella synteesi kertomus toistaa komission viime vuonna esittämiä selvityksiä, viitaten myöskin sellaiseen neuvostossa esitettyyn väitteeseen, joka esitettiin neuvostossa 29.11.2012, mutta silti virhetaso kasvaa kasvamista. Sama pätee rahoitusvälineisiin. Komissio viittaa uudemman kerran työasiakirjaan kohesiopolitiikan saralta, joka annettiin meille jo viime vuoden helmikuussa, jo ennen keskustelua silloin vireillä olleesta vastuuvapausasiasta. Eli komissio vain toistaa toistamistaan asioita, mutta silti virhetaso vain kasvaa koko ajan ja vastuussa ovat muutamat vähäiset jäsenvaltiot. Eli me tarvitsemme perustavaa laatua olevia muutoksia tulevaa kautta silmällä pitäen. Jos komissio ei ole enää suoraan vastuussa, niin tämä toisten syyttely siirtyy jäsenvaltio tasolle Ja tästäpä syystä ehdotankin Euroopan parlamentille, että vastuuvapaus myönnetään ainoastaan silloin, jos komissio tulee vastaan ja tulevia tarkastusmenettelyjä silmällä pitäen komissio toimii vastuullisena toimijana. Sitten tähän tuloksellisuuden arviointiin. Tällä hetkellä monet pitävät tätä järjestelmää kaiken korjaavana järjestelmänä. Tätä nyt on äh, täydennetty. Tämä huomioidaan myöskin tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa. Mutta totta puhuen sanottakoon, että tämän toiminnan lisäarvoa ei tästä ole selvästi nähtävissä. Ainakin tästä näkee sen, kun katsotaan, mitä komissio ja tilintarkastustuomioistuin tekevät, mitä enemmän unioni pyrkii sosiaali- ja työmarkkinapolitiikassa mittaamaan toimintansa tuloksellisuutta, niin sitä enemmän tässä syntyy konflikteja suhteessa jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin. Meidän tulisi katsoa todellakin, että mikä on se todellinen toimintamme lisäarvo. Milloin todellista vipuvaikutusta saadaan unionin varoilla aikaan ja miten saadaan todellakin eurooppalaisten tavoitteen asettelun kautta aikaiseksi. Olisiko lisäarvo nähtävissä innovatiivisissa pilottihankkeissa? Onko todellakin järkevää toimia siten, että yritämme vain saada enemmän koululaisia suorittamaan nyt koulutuksensa loppuun vai pitäisikö meidän panostaa muun muassa ammatillisen koulutuksen infrastruktuurin kestävään kehittämiseen? Tämä henkilökohtainen indikaattorijärjestelmä on minun mielestäni ongelmallinen, todellinen umpikuja ja vaarallinen järjestelmä, koska jossain vaiheessa meidän täytyy vain tunnustaa, että sosiaaliset eurooppalaiset ongelmat ei saada ratkaistua näillä vähäisillä varoilla, jotka meillä on käytettävissä. Me voimme poikkeaa puuttua vain ainoastaan rakenteisiin ja muuttaa asioita pilottihankkeen. Kaikki muu on pelkkää tekopyhyyttä. Eli tiivistelmän omaisesti voin todeta, että vastuuvapausmenettely on alkanut. Me tulemme tarkkaan haastattelemaan komission ja tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja teidän täytyy saada meidät todellakin vakuuttuneeksi tilanteesta. Me olemme kuitenkin jo havainneet, että komission täytyy olla vastuullisempi tietyillä aloilla, kuten täällä olen jo suht yksityiskohtaisesti sanonutkin. Tällainen kikkailu, sitä emme missään nimessä voi hyväksyä. Tietojen pimittäminen ei onnistu. Me tulemme katsomaan yksityiskohtia ja faktoja ja me yritämme varmistaa, että ne komissio ja tilintarkastustuomioistuin toimivat yhteistyön hengessä. Toivoisin, että kollegaani osallistuvat tuleviin kuulemistilaisuuksiin ja esittämään kriittisiä kommentteja, sillä nyt tarvitaan todellakin tätä vastuullista toimintaa suhteessa EUn kansalaisiin. Kiitoksia. Kiitos kollega Piper. Nyt sitten poliittisten ryhmien edustajat voivat käyttää puheenvuoroja. Meillä on tässä kymmenen puheenvuoroa listalla, jopa K11. Presidentti Calderon pitää lähteä yhdestä toista pois, joten meidän pitää olla tiukkana puheenjohtajan suhteen. Ehdotan sitten ensiksi otetaan koordinaattorin puheenvuorot ja sitten poliittisten ryhmien puhujat. Näin voimme taata sen, että kaikki saavat puheenvuoron tässä lyhyessä ajassa. Derek Vaughan ensimmäiseksi. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta kertomuksesta ja komissiota näistä alustavista vastauksista ja kiitos myös esittelijälle näistä kommenteista. Kuten esittelijä, esittelijä me olemme varmasti kaikki äm, pettyneitä siihen, että 3,9 prosentista ja 4,8 prosentin virhetaso on noussut vuodesta 2009 taso on vain noussut ja yksi pettymyksestä on se, että tämä, nämä luvut antavat euroskeptikoille jäsenvaltioissa kyllä ammuksia. Voin sanoa esimerkiksi, että Iso-Britanniassa lehtien otsikoissa puhutaan EUn, EUn talousarvion kierroudesta. Tämä siis totta kai me varmasti kaikki muistamme, että, että ajat ovat taloudellisesti vaikeita, että nyt on erityisen tärkeää, että jokainen euro kulutetaan niin, että se luo työllisyyttä ja kasvua jäsenvaltioissa ja alueissa. Ja minua kiinnostaa tässä kertomuksessa ennen kaikkea, miksi näitä virheitä on tapahtunut, miksi virhetaso on noussut ja miten voimme tulevaisuudessa vähentää virhetasoa EU-varojen käytössä. Kun katsomme kertomusta, on selvää, että jokaisella alalla hallintoa lukuun ottamatta virhetaso on noussut ja komissio on tässä selittänyt virhetasoa Esimerkiksi työllisyyspääosasto sanoo, että 40 prosenttia virheistä johtuu yhdestä jäsenvaltiosta eli Romaniasta. DG Työllisyys tässä siis on sanonut, että muuten virhetaso oli alle, olisi kaksi prosenttia. Jokainen pääosastokomissiossa antaa omat syynsä, mutta nyt haluaisin tarkastella näitä yleisiä syitä, joita on annettu virhetason nousulle. Ensinnäkin metodologia on muuttunut, tilintarkastustuomioistuimen metodologia. Vuosikertomuksen se arvioi, että 0,3 prosenttia noususta johtuu tästä metallurgian muutoksesta ja presidentti on selittänyt, että nämä muutokset ähm, on tehty, mutta luulenpa, että metallurgian muutokset eivät ole kovinkaan hyödyllisiä. Ehkä äh, tilintarkastustuomioistuin voisi kertoa, onko uusia muutoksia tulossa. Ja toiseksi komission edustajat ovat sanoneet, että, että vaikka kiinteämääräisiä rahoitusakasoja on tehty, virhetaso on korkealla. Minun kysymykseni tilintarkastustuomioistuimelle on siis se, että hyväksyykö se sen, että kun rahoitusoikaisuja on tehty, että näin talousarviota on suojeltu. Pitäisikö tätä siis heijastella vuosikertomuksessa? Kolmanneksi, me keskustelemme tässä valiokunnassa aina yhdestä seikasta aina, ennen kaikkea, kun puhumme vuosikertomuksesta. Nimittäin me puhumme aina jäsenvaltioiden roolista. Muutamat jäsenvaltiot aiheuttavat suurimman osan ongelmista esittelijä mainitsi joitakin jäsenvaltioita, mutta tietysti muissakin jäsenvaltioissa on ongelmia. Esimerkiksi Iso-Britannian rakennerahastomaksut ovat tällä hetkellä keskeytettyjä. On siis muitakin jäsenvaltioita, joissa ongelmia on. Ongelmia, ongelmiin kuuluvat esimerkiksi ö, tämä sääntöjen yli, ö, tai ylisääntely, tai se, että säännöt eivät estä virheitä. Ja sitten vielä Jens Kajer eh- arvioi, että 62 prosenttia virheistä voitaisiin huomata jo jäsenvaltioita ja vuosikertomus kyllä vahvistaa tämän jälleen kerran, joten komissio, meidän pitää yrittää saada aikaiseksi mekanismi, jonka avulla voimme tunnistaa ongelmajäsenvaltiot ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi ja lisäksi keskeytykset ja oikaisut pitää, niiden pitää olla tehokkaampia. Esittelijä haluaa myös tarkastella tätä asiaa ja mehän olemme myös aiomme ehdottaa jonkinlaisia meko, mekanismeja, jotta tulevaisuudessa voidaan ongelmat ratkaista. Ja sitten vielä muutama seikka. Nimittäin tilintarkastustuomioistuimen presidentti sanoi, että puhui tästä pitkäaikaisesta rahavirrasta. Miten voisimme toteuttaa tämän? Tämä olisi ehkä vaikeaa saada aikaiseksi EU:ssa. ssa Joten haluaisin tästä ehkä lisätietoja vielä. Presidentti Caldera puhui tuloskeskeisyydestä ja, ja tulo, EU-varojen tulokset eri ohjelmissa, niiden pitää olla tulevaisuudessa parempia. Ja tulevia, tuleviin ohjelmiin on tehty muutosehdotuksia, jotta tuloksia voidaan mitata. Esimerkiksi ehdollisuus tai suoritusvaraus ovat tällaisia seikkoja, joita tässä yhteydessä mainitaan. Kysymykseni komissiolle on, voi, että nyt kun yritetään keskittyä tuloksellisuuteen, niin miten tulevissa ohjelmissa voidaan näitä tuloksia konkreettisesti mitata? Ja sitten viimeiseksi presidentti Caldeira te sanoitte, että on tärkeää, että me teemme kaikki yhteistyötä. Minun poliittinen ryhmäni haluaa kyllä tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä varmistaakseen, että virhetase EU-ssa alenee ja talousarvio on tehokas tulevaisuudessakin. Kiitos. Kiitos Derek Vaughan. Seuraavaksi Inge Gressle ja sen jälkeen Jan Mulder. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa presidentti. Tämä on melko vakuuttava kertomus. Erityisesti hienona pidän tätä ykköskappaletta ja siihen liittyen pari perustavalatua olevaa kysymystä. Miten ylipäätään nämä virhetasot ovat syntyneet? Te olette keskustellut näiden tarkastuskohteiden kanssa tiiviisti ja tämä oli melko intensiivinen keskustelu ja kyllähän meidän pitäisi saada tietoa näistä luvuista, miten ne ovat syntyneet. Rakennerahastoihin liittyen 50 prosenttia virheistä on ilmoitettu sellaisiksi, että niitä ei voida arvioida sen kummemmin, eli 50 prosenttia, niitä ei voi ottaa huomioon laskelmissa. Kyllä minun mielestäni tilintarkastustuomioistuimen pitää kertoa meille tästä metodologiasta. Ja kuten sanoin, neuvottelut tämän tarkastuskohteen kanssa muistuttavat jo melkoista lukujen manipulointia, jos näihin asioihin ei puututa suoraan. Mehän olemme täällä, kuten esittelijä selkeän sanan käänteen totesi, monien vuosien ajan nähneet, miten nämä asiat etenevät. Tämänhetkinen rahoitusongelma unionin puolellahan on sellainen, että näitä unionin budjettia tulisi suojella, mutta me emme voi hyväksyä sitä ajatusta, että suojelu toimisi siten, että varoja ei käytetä tuloksellisesti kansallisella tasolla hyväksi, mutta meidän täytyy varmistaa, että verovarat ovat yhtä arvokkaat riippumatta siitä, kerätäänkö niitä unionissa vai kansallisella tasolla. Mitään hyötyä ei ole siitä, jos jäsenvaltios ilmoittaa, että minä hoidan nämä Äh, vahinkotapaukset kansallisella kansallisessa budjetissa ja näin ongelmat eivät siirry unionin budjettiin. Tämä on melko ongelmallinen lähestymistapa, jota en missään nimessä voi hyväksyä. Se, että tilintarkastajat saavat jatkuvasti virheellistä tietoa, niin siitä voi komissio syyttää vain itseään. On valitettavaa, ettei saada parempia tuloksia aikaiseksi. Me tiedämme, että tässä on eturistiriitoja olemassa. Jäsenvaltiot eivät halua kertoa tekemistään virheistä, koska he menettäisivät silloin rahaa. Tähän pitää tarttua, siihen voidaan tarttua. Varsinkin kun täällä on ryhdytty kaikkiin toimenpiteisiin. Jos jäsenvaltiot löytävät nämä virheet, he voivat pitää rahat, he eivät menetä niitä. Joten herää kysymys, että miksi jatkuvasti saamme näitä virheellisiä tietoa virheellisiä tietoja. Haluaisin kuulla teiltä enemmän tietoa tähän liittyen. Tämä oli miel, hieno kertomus. On valitettavaa kuitenkin, että kolmen vuoden ajan virhetaso on vain kasvanut ja te aika lailla latteasti vain ohitatte tämän asian. Teidän pitäisi myöskin ottaa tämä asia esille ja kritisoida asiaa vai Onko nyt jäsenvaltioissa havaittavissa hallinnon mureneminen? Millä tavalla kriisi vaikuttaa tilanteeseen ja tämä yhteisrahoitusosuus 95 prosenttia jossakin jäsenvaltiossa, sehän tarkoittaa sitä, että omistajuus on häviävän pieni. Emmekö tässä tee virheitä? Eikö meidän pitäisi pikemminkin toimia niin, että lähdetään toiseen suuntaan. Maksujen osalta on ollut nimittäin havaittavissa, että meillä ei ole edes varoja tällaiseen lähestymistapaan. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Jan Mulder ja sen jälkeen Bart Stais. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen presidentille tästä kertomuksesta. Lähestulkoon sama tarina. Minä olin toivonut, että parlamentin jäsenenä jonakin päivänä saataisiin myönteinen tarkastuslausuma, mutta tämä on turha toivo ja se on suuri pettymys. Mutta suurempi pettymys on vielä se, että luvut ovat pahemmat kuin edellisenä vuonna virhetaso, mutta jos katsotaan maataloutta, joskus oli alle 2 prosentin, nyt 3,8 prosenttia. Mm näin sen luvun tänä aamuna vasta. Mikä on syynä siihen, että pilari ykkösessä virhetaso on tuplaantunut lähestulkoon vuodessa? Maaseudun kehitys, aluepolitiikka, kaikki ne ovat liian korkealla virhetasolla ja jälleen kerran jäsenvaltiot ovat lähinnä vastuussa tästä. Kyseessä on yhteishallinnointi ja tässä suhteessa jäsenvaltio, jäsenvaltioita voidaan osoittaa sormella. Meidän pitää painottaa tätä asiaa ja myös komissio on sitä mieltä, että pitää painottaa tätä jäsenvaltioille. Tässä on vielä toinen seikka. Muistan hyvin selkeästi sen, kun komission puheenjohtaja aloitti kautensa hyvin vaikeina aikoina. Hän sanoi, että viidessä vuodessa me saamme aikaan myönteisen tarkastuslausuman. Voin sanoa, että en sitä näe. En tiedä, mistä viidestä vuodesta puhuttiin, mutta yhdeksän vuotta. Olisi mielenkiintoista kuulla puheenjohtaja Barrosoa jälleen kerran, mikä tähden hän oli noin optimistinen yhdeksän vuotta sitten. Mitä nyt tästä voidaan sanoa? Minun mielestäni me olemme olleet hyvin äh, sallivia äh, menneinä vuosina. Me olemme antaneet vastuuvapauden äh, joka vuosi ja aina asioita pannaan paremmalle tolalle, mutta lupauksia ei ole pidetty. Mutta en tiedä, mitä tässä muutakaan voidaan tehdä, minkälaisia näkemy, näkemy, näkymiä meillä on ajatellen myönteistä tarkastuslausumaa Mm, mm, tässä tuli esiin myös äh, otantatavan muutos. En tiedä minkä tähden se oli äh, tarpeinen. Emme ole kuulleet äh, mitään valituksia otantatavasta. Ehkä voisimme kuulla, minkä tähden otantatapaa muutettiin. Tässä vaiheessa meidän täytyy tarkastella tätä kertomusta ja katsoa, mitä voidaan tehdä, mutta nyt kun vaalit ovat tulossa, on hyvin vaikeata olla ilman minkäännäköisiä vakuutuksia siitä, että tilanne, tilanne paranee. Tarvitsemme takeet siitä, että jotakin tehdään. Ja asia, joka ei ole mukana tässä kertomuksessa, ei, ei se ole tuomioistuimen virhe, mutta minä olen vuosien ajan kunnioittanut tilintarkastustuomioistuinta, mutta kunnioitukseni on vähenemässä ei, ei muusta syystä kuin neuvoston syystä, koska ei ole painotettu jäsenvaltioille sitä, että pitää olla vastuullisempia, mutta myös siitä syystä, että Kroatian tilintarkastustuomioistuimen jäsen, joka valetteli parlamentille, mitä tulee minun itseeni. Parlamentti ei ole tätä tapausta vielä käynyt loppuun asti ja läpi. Ja minä olen siis hiukan synkällä mielellä, koska merkit eivät ole hyvät ajatellen myönteistä tarkastuslausumaa. Täytyy miettiä, mitä asialle voidaan tehdä. Kiitos. Jan Bart. Kiitos. Seuraavaksi Bart Stais. voorzitter. Kiitoksia, herra puheenjohtaja tähän Jan Mulderin viimeisimpään huomioon, niin olen hänen kanssaan aivan täysin samaa mieltä. Eilen illallahan me keskustelimme kyseisen kroatialaisen jäsenen kanssa. Ja kollega Caldera varmaankin ymmärrätte, että tämä on melkoinen tahra, joka on langennut teidän instituutionne päälle – tämä kyseinen henkilö ei ilmeisesti ymmärrä, miten parlamentin kanssa pitää tehdä yhteistyötä, mikä on parlamentin rooli. Ja ministeri Neuvostokin vain ohitti parlamentin näkemyksen ja nimitti kyseisen henkilön. Mutta silti haluan kiittää teitä, presidentti Deira tästä tarkastuskertomuksesta. Kiitokset myöskin kaikille tilintarkastustuomioistuimen jäsenille ja avustajille, että teette erinomaista työstä. Te annatte meille paljon tärkeää tietoa. Mitä tällä tiedolla pitäisi tehdä? No ainakaan meidän ei pitäisi toimia niin, että me aloitamme keskustelun metodologiasta. Se olisi aivan järjetöntä. Se ei ole myöskään viesti, joka pitäisi välittää kansalaisille. Siitä ei täällä keskustella, mutta meidän tulee keskustella kahdesta asiasta ainakin luvut tästä erinomaista asiakirjasta, niin ei tämä mikään uutinen ole, koska vuosien ajan näin on käynyt, mutta 42 prosenttia virheistä liittyy energia- liikennekysymyksiin ja 65 prosenttia tapauksista oli sellaisia, että jäsenvaltiot olisivat voineet ratkaista ongelmat aikaisemmin 25 prosenttia maatalouspolitiikan saralla. Maaseudun kehittäminen, maaseudun kehittäminen, kalastus siinä 18 prosenttia ja useimmissa tapauksissa jäsenvaltiolla olisi ollut mahdollisuus puuttua tilanteeseen. Sosiaalipolitiikka 70 prosenttia tapauksista ja jäsenvaltiot olisivat tässäkin voineet puuttua tilanteeseen. Eli 90, 91 prosentissa tapauksista, jotka eivät olleet välttämättä aina vaan petoksellisia, vaan 91, 91 prosentissa tapauksista jäsenvaltiolla oli tiedot käytettävissään, jotta he olisivat voineet myöskin puuttua tilanteeseen, joten tämä on aika lailla äh, selkeä viesti, niin kuin kollega Piper totesi. Ja kollega Piper viittasi tähän liikennerikkomukseen, eli että ajaa aina päin punaisia. Sehän tarkoittaa käytännössä, että jossain vaiheessa otetaan kortti kuivumaan. Mutta tässä tapauksessa tilanne on pahempi, niin kuin hän sanoikin. Sillä tässä Auditin Briefs äh, tiivistelmässä, jonka olemme saaneet, niin sivulla 11 viitataan myöskin näihin tarkastuksiin. Ja te sanotte, että jäsenvaltiot useimmissa tapauksissa ovat hyväksyneet nämä ö, tarkistukset, mutta mitä sitten tapahtuu näillä varoilla? Täällä sanotaan, että nämä rahat voidaan siirtää muihin käyttökohteisiin samaisessa jäsenvaltiossa. Eli sehän tarkoittaa sitä, että me olemme sopineet, tällaisesta tarkistuksesta ja nämä rahat, jotka eivät ole enää käytettävissä, niin jäävät kuitenkin jäsenvaltion sisällö pyörimään. Se on ihan sama kuin pitäisi maksaa liikennerikomuksesta sakko, ja se sakkoraha annetaan tälle sakotettavalle henkilölle, joka lähtee sitten kauppaan ostoksille. Eihän siinä ole mitään järkeä. Aivan naurettava tilanne. Mitä tässä pitää tehdä? Ainakin seuraavat asiat pitäisi hoitaa kuntoon. Me tiedämme, hyvä komissio, että 80 prosenttia virheistä johtuu muutamista vähäisistä jäsenvaltioista, niin kuin täällä on jo sanottukin. Arvoisa komission jäsen, komission pitää nyt esittää selkeä suunnitelma. Uusi rahoituskausi on alkamaisillaan 2014 alkaen. Nyt tarvitaan selkeää suunnitelmaa. Otettava puhutteluun ne jäsenvaltiot, jotka todellakin aiheuttavat näitä ongelmia me tiedämme, että on olemassa muutamia jäsenvaltioita, jotka eivät omaa hyviä toimivia tarkastusjärjestelmiä niiden jäsenvaltioiden puoleen täytyy kääntyä, jotta voimme varmistua siltä, että tällainen peli loppuu. Tai sitten vain varat jäädytetään, koska vain ainoastaan sitä kautta järjestelmä muuttuu. Me emme voi hyväksyä sitä, että rahat vain jäävät sitten kyseiseen maahan kiertämään. Me olemme jo vuosien ajan toimineet siten, että on jäädytetty varoja ja se on johtanut myöskin uudistuksen, joten me tarvitsemme todellakin uudistuksia tällä saralla, jotta vastuuvapaus voidaan myöntää. Sitten toinen asia. Tämä vastuuvapausjärjestelmä, sitä tulisi todellakin käyttää toimintaohjelman aikaansaamiseksi. Tilintarkastustuomioistuimen teksti on ikään kuin viesti ja ehdotus, että nyt täytyisi tehdä jotain, mutta kyllä näitä viestejä on välitetty useampaan otteeseen. Nyt tarvitaan selkeitä suunnitelmia, mutta suunnitelmia ei saada aikaiseksi, jos parlamentti ei kykene tekemään tai parlamentti ei voi tehdä hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa. Puheenjohtaja valtiot käyvät puheenjohtoskauden aikana aina meillä vierailulla ja kertovat sitä sun tätä ja me tiedämme, että kyse on vain tällaisten kavereiden kesken tapahtuvaa peittelyä. Nyt täytyy vedota neuvoston suuntaan. Eli meidän neuvoston tulee suhtautua vakavasti vastuuvapausmenettelyyn. Tällainen hyvävelijärjestelmä ei saa enää jatkua. Yhteistyötä täytyy tehdä parlamentin kanssa. Me tarvitsemme todellisen yleiskattavan suunnitelman, tällaisen masterplanin, Me haluamme, että jäsenvaltiot ilmoittavat, että tässä ovat ne konkreettiset toimet, joihin haluamme ryhtyä. Silloin voimme päästä eroon näistä 91 prosentissa virheistä, joihin jäsenvaltiot olisivat jo muutenkin voineet omaehtoisesti puuttua. Tämä on se työmaa, jolle meidän nyt on vain käytävä. Kiitoksia. Kiitos kollega Stas. Seuraavaksi Rova Andreasen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä tilintarkastustuomioistuimelta onko se samaa mieltä näistä komission selityksistä tälle virheasteen nousulle. Komissio on sanonut, että tämä johtuu siitä, että tilintarkastustuomioistuin on tätä otantamenetelmää muuttanut. Vuosikertomuksessa sanotaan itse, että 0,3 prosenttia saattaa metodologian muutokseen liittyä, mutta onko mitään muuta tiettyä suhdetta tässä virhetason nousussa. tuomioistuin sanoi vuosikertomuksessaan, että virheet, jotka ovat löytyneet, eivät ole petoksia. No, maassa, jota minä edustan, jos siellä ei noudateta hankintasääntöjä, jos haetaan tukea tukikelvottomille hankkeille, tai yritetään saada rahoitusta tukikelvottomille ö, projekteille, niin se, sitä kyllä kutsutaan minun maassani petokseksi. Mikä siis on tilintarkastustuomioistuimen määritelmä petoksille? Sanoisin, että viimeisten viime, viiden vuoden aikana komissio on syyttänyt jäsenvaltioita virheistä – mutta myös niillä alueilla on olennaisia virhetasoja, joissa komissio vastaa suoraan hallinnoinnista. Voisiko komissio selittää, miksi virhetaso on niin korkea myös tällaisilla alueilla? Virhetaso on nyt 4,8 mutta tilintarkastustuomioistuin on huomauttanut, että tietyillä alueilla 60 prosenttia otannoista on virheellisiä. Pitäisikö meidän tästä ajatella, että vain 4,8 prosenttia talousarviosta on käytetty väärin? sillä normaaleissa organisaatioissa, jos 60 prosenttia otannasta, otannan määrästä on virheellisiä, niin silloin otannan määrää pitäisi oikeastaan laajentaa. Hmm. Tämä virhe virhetasohan liittyy koko talousarvioon. No mitä tulee sitten rahoitusaikaisuihin, niin tämän kertomuksen sivulla 28 luin järkytyksekseni, että on tehty oikaisu, joka olisi pitänyt tehdä Espanja. Mutta sen sijaan, oikaisun sijaan, ähm, Espanjalta pyydettiin ö, lisää kulukertomuksia No mitä tässä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko sitä, että jos varoja ei saada yhdellä tavalla, niin sitten keksitään toinen tapa? Eihän tämä ole mitään vastuullista rahoitusoikaisun tekemistä. Ja sitten ennakkomaksujen nousu, ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä seikka. Nimittäin tase osoittaa, että ennakkomaksujen maksut ovat 57 miljardia euroa. Tämä on 40 prosenttia talousarviosta ja tämä on suuri summa, jota, josta ei ole, jolla, jota ei ole määritelty tarkkaan, ei määritelty tarkkaan, miten se kulutetaan. Tilintarkastustuomioistuin, että ennakkomaksut ja ennakkomaksujen nousu lisäävät virhetasoa tai virheen riskiä. Mitä komissio tästä sanoo? Meidän pitää ymmärtää, että parlamentti ja komissio pyytävät talousarvion korottamista, mutta rahavirta virasuhteen on vakavia ongelmia ja komissiolla on vaikeuksia maksatuksen kanssa. Joten miten tämä ennakkomaksuongelma otetaan huomioon? Tilintarkastustuomioistuin haluaisi oikeanlaista rahavirtaa ja minä taas sanoisin, että en haluaisi sanoa, äh, en haluaisi antaa komissiolle ollenkaan lisää rahaa. Mitä komissio tästä sanoo? Kollegani ovat sanoneet, että he haluavat toimintasuunnitelman ja että meidän pitää löytää ratkaisu olen melkein mandaattini loppupuolella ja mielestäni ainoa ratkaisu olisi se, että parlamentin jäsenet epäävät vastuuvapauden komissiolta, sillä vain näin voidaan taata, että vero, veronmaksajien varoja käytetään tehokkaalla tavalla. Kiitos. Sitten äh, herra Söndergaard nyt sitten seuraavana puhujana, olkaa hyvä. Tack till Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti tilintarkastustuomioistuimelle. erittäin mielenkiintoinen asiakirja tämä olikin. Me saimme sen vasta eilen iltapäivällä ja kyseessä on aika mittava asiakirja. Mutta kun nyt sitä käy läpi, niin kaikista järkyttävin osa siinä, niin tässähän on aika paljon äh, déjà vu-kokemuksia, mutta kaikista järkyttävin kohta on tämä yhteenveto, jossa sanotaan, että jäsenvaltioiden viranomaisilla oli yrittävästi tietoa, että voitaisiin korjata nämä virheet. Tämähän on järkyttävä tieto. Me voimme laittaa tässä vaiheessa sivuun sen, tiedon, että äh, jotkut maat ovat todellakin hajoamistilassa, mutta useimmat ovat pystyneet hallinnoimaan näitä ohjelmia ja ne olisivat voineet löytää virheet ja korjata ne, mutta ne eivät ole tehneet niin. Ja koska asia on näin, meidän täytyy alkaa keskustella siitä, minkä tähden asiat näin ovat. Jos äh, näkyy kari edessä tai jos on ongelmia, niin silloin kyse on tietenkin petoksesta. Nyt kyse on esimerkiksi maataloustuesta metsälle tai vastaavasta, niin herää kysymys, onko esimerkkejä siitä, missä tilintarkastustuomioistuin olisi sitä mieltä, että olisi pitänyt vedota Olafiin, koska tilintarkastustuomioistuimella on sellainen vaikutelma, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että ei ole hallintoresursseja tarpeeksi. Eli nyt tämä nimenomainen tapaus, jossa on ähm, rikottu sääntöjä, jotta saadaan tukia. Kysehän on silloin äh, petoksesta, joka kohdistuu EU-hun. Tämä on Olaf. Olafin alaa. Tietenkin tilintarkastustuomioistuin ei hoitele tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta onko esimerkkejä siitä, onko tilintarkastustuomioistuin vedonnut Olafiin, koska on ollut epäilyksiä petoksista? me saamme pitkän listan esimerkkejä ja tilintarkastustuomioistuin ö, otaksu, että nämä ovat hyvässä uskossa tehtyjä virheitä. Minulla on vielä kysymys. Te mainitsitte täällä, että 38 prosenttia tui, tarkastetuista toimista, niihin sisältyy virheitä, isompia ja pienempiä virheitä, ja jotkut virheet ovat sellaisia, että ne eivät välttämättä kohdistu tähän kyseiseen rahasummaan, mutta haluaisin kuulla tilintarkastustuomioistuimelta, oletteko sitä mieltä, että 38 prosenttia on aivan oikea luku. Se perustuu tiettyyn menetelmään, mutta jos katsotaan näitä rahasiirtoja, niin onko teillä nyt sellainen yleisvaikutelma? Minun mielestäni kaksi viidestä, jos kaksi viidesosaa sisältää virheitä, onko mitään selitystä sille, sille että tämä virhetaso on hyvin merkittävä otannassa? Ja sitten kolmas kysymys vielä. Onko tilintarkastustuomioistuimella mitään selitystä sille, minkä tähden me menemme sellaisen suuntaan, että virhetaso on nousussa? Olen kuullut aika hyviäkin uutisia, mutta ongelma on se, että hyvät asiat on jo kuultu aikaisemminkin. Ainut selitys minun mielestäni tähän asiaan on se, että jotakin erityistä on tapahtunut Onko teillä mitään uutta kerrottavaa meille, jolla perusteltaisiin tämä kielteinen suunta virhetasossa? Kyse ei ole tästä vuodesta pelkästään, vaan aikaisemmistakin vuosista. 2008 vuoteenhan tässä voidaan mennä. Ja nyt sanotaan, että sama virhetaso 2008, sehän oli vaalivuosi. Ja sanoimme silloin valitsijoille äänestäjillemme, että tähän asiaan puututaan. Ja nyt 2010 herra Semeta komissio oli erittäin tyytyväinen siihen, että saatiin aikaan virhetason laskua tuolloin. Ja silloin ajateltiin, että komissiohan tekee hyvää työtä, mutta nyt olemme takaisin 2008 tasolla. Ja tämä on todellinen ongelma. Kiitoksia. Vielen Dank, Kiitos herra Sondakaat ja sitten poliittisten ryhmien keskustelukierroksen viimeinen puhuja herra Ernhoisa. Minä puhunkin aivan lyhyesti. Tämä perintä on kysymykseni tämän tiivistelmän sivulla 11 sanotaan, että 600 78 miljoonaa euroa peritti, tai perittiin takaisin. Ja nyt haluaisin kysyä, takaisin perinnässä on siis kysyyn kysyä varoista, jotka on todellakin saatu takaisin, mutta miten paljon yhteensä tänä vuonna olisi kuitenkin varoja pitänyt periä takaisin? Nyt sitten haluaisin kysyä myös kysyä, millä aloilla tämä takaisinperintä on tapahtunut. Kiitos. Nyt sitten presidentti Caldera ja komission jäsen Shemeta voivat vastata ja sen jälkeen käymme toisen kysymyskierroksen. Minulla on vielä neljä kollegaa sitten seuraavalla puhujalistalla. Nyt ensiksi presidentti Caldeira. Chairman, I'll try... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Yritän parhaani mukaan vastata näihin lukuisiin kysymyksiin. Kiitokset näistä kysymyksistä ja kommenteista, joita on täällä kuultu. Minä yritän käydä nämä kysymykset järjestyksessä läpi ja nivoa ne jotenkin yhteen. Jotkut kysymykset nimittäin tulivat useampaan otteeseen esille. Kollega Piper toivoitte, että me esittäisimme maakohtaisia kertomuksia. Tästä on keskusteltu pitkään ja tarkastuslausumajärjestelmän tarkoituksena ei ole paneutua yksittäisiin jäsenvaltioihin. Tietenkin jos jotain tiettyjä yksittäisiä ongelmia ilmenee, niin silloin voidaan myöskin katsoa tätä yksittäistä jäsenvaltiota. Mutta se edellyttää tietenkin riittäviä resursseja. Vai silloin tällainen maakohtainen lähestymistapa on mahdollinen. Te sanotte olevanne pettymyt tähän DAS-yhteen vetoon. Jos luette sitä tarkkaan, niin kyse on tietenkin esitystavasta, mutta asia löytyy sieltä samalla tavalla kuin ensi vuonna. Siis tämä on abstrakti, ei mikään täysimittainen teksti. Ehkäpä se ei näy sieltä niin selvällä tavalla. Ehkäpä ensi vuonna meidän täytyy tätä layouttia muuttaa, jotta tämä teidän huolenaiheenne saadaan kitkettyä pois päiväjärjestyksestä. Kollega Vogn viittasitte näihin takaisin perintäkysymyksiin ja rahoitusoikaisuihin. Monet muutkin tähän puuttuivat, joten minäpä yritän vastata näihin kommentteihin yhdellä vastauksella. Tämä on monimutkikas aihealue. Silloin kun lähdetään lukuja tulkitsemaan ja niillä toimitaan, niin pitää olla hyvinkin tarkkana. Tietenkin voitaisiin sanoa, että komission luvut takaisinperintään ja rahoitusoikaisuihin liittyen ja unionin budjetin suojelemiseen liittyen eivät vastaa sitä, mitä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa sanotaan. Mutta me lähdemme asioita tulkitsemaan eri tavalla. Komission ja tilintarkastustuomioistuimen tulkintamenetelmät ovat eriävät, mutta kuitenkin täydentävät toisiaan. Meidän tehtävänämme on kertoa kertomuksessamme tästä virhetasosta. Useimmat selvitetyt oikaisut kuten vuosina 1994-2006 välisenä aikana on käynyt ilmi, niin osoittavat, että niin kuin tänäkin vuonna, että nämä eivät ole suoraan vertailukelpaisia. Jos tässä yritettäisiin jonkinlaista korjauskerrota käyttää, niin silloin aikaisempina vuosina korjaus, tämä virhetaso on, olisi ollut korkeampi. Nyt on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut havaittavissa pientä kasvua, mutta muuten on ollut kyllä laskusuuntaus havaittavissa. Eli komission ponnistelut ovat paikkansa pitäviä ja komissio tulisi jatkaa tällä tiellä. Mutta tarkastusten käyttöönotto katto ei tarkoita sitä, että eh, virhetasot poistuisivat, niin kuin täällä on myöskin todettu. Jos nettovaikutusta ei ole olemassa, niin sitten virheet jäävät, joten nyt todellakin kyse on siitä, että päästäänkö näistä virheistä eroon. Riippumatta siitä, kuka on sitten tässä tämä kohde, niin korjausten, korjausten kautta vain tämä edunsaaja on muuttunut. Ja loppujen lopuksi herääkin kysymys siitä, että kuka maksaa tästä järjestelmästä. No kansalliset veronmaksajat minun mielestäni. Unionin budjettia kylläkin suojellaan, mutta jokuhan laskun loppujen lopuksi joutuu maksamaan. Me voimme unionin budjettia suojella, se kyllä pitää paikkansa, mutta virheitä me emme sillä poista. Ja varsinaiset oikaisut eivät yön yli vaikuta tilanteeseen. Jos katsotaan esimerkiksi Espanjan tilannetta, niin vuosia meni ennen kuin oikaisut johtivat tuloksiin. Eli kyse ei ole nykyisestä kaudesta, vaan edellisestä kaudesta. Ja todellakin meni pitkään ennen kuin tuloksia on saatu aikaiseksi. Ja yleisesti ottaen voidaan sanoa, että oikaisut kertovat vain osan tästä kokonaiskuvasta. Ne antavat ikään kuin viestin siitä, että komissio on tehnyt tärkeää työtä korjatakseen nämä virheellisesti maksetut summat, mutta me tarkastelemme sitä, missä määrin unionin varoja on oikeudenmukaisesti käytetty. Ja näin pääsenkin virheisiin ja petokseen liittyviin kysymyksiin. Virheet eivät ole petoksia. Se on selvä asia. Meidän tarkastustoimintamme tehtävänä ei ole petosten löytäminen. Petos liittyy tahalliseen hyödyn tavoitteluun. Mutta se ei välttämättä näy tässä lähestymistavasta. Mutta jos törmäämme epäiltä, epäilyihin siitä, että että on tapahtunut petoksillista toimintaa, niin silloin asiasta viestitetään eteenpäin, kuten Olafille, ja Olaf sitten ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Ja se, että olisi epäsäännönmukaisuuksia ja että se tarkoittaisi, ettei olisi noudatettu maksujen suorittamiseen liittyviä määräyksiä, niin se ei pidä paikkaansa. Me olemme sopineet näistä lähestymistavoista silloin, kun varsinaista järjestelmästä parlamentin ja neuvoston kanssa sovittiin. Ja kysymys siitä, mitä voitaisiin tehdä kassavirtaan liittyen. Me olemme sitä mieltä, että tasesta löytyy riittävät tarvittavat tiedot. maksut, sitoumukset, ennakkomaksut ja muut tiedot antavat riittävän vakaan toimintapohjan. Mielestämme taseesta löytyvät ne tiedot, joiden pohjalta komissio voi eh, tehdä näitä omia arvioitaan tulevista kassavirroista. Meillä on jo selkeää tietoa siitä, mikä on tämänhetkinen tilanne. Nämä vielä maksamattomat maksut, niiden määrä kasvaa vuosi vuosilta ja kun katsotaan sitoumusten ja maksujen välinen suhde, niin tämä ero on kasvanut yli sadalla prosentilla. Meillä on nyt tällainen vaje, joka on 140 miljoonan euron luokkaa. Ja tämä tilanne on pahentunut entisestään ja tämä taas aiheuttaa unionin budjetille yhä suurempia ongelmia. Ymmärrän, että kollega Muller on pettynyt tilanteeseen ja kirjasin tämän kommenttinne ylös ja huolenaiheen, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimeen. Tänään en lähde tätä asiaa selvittelemään, koska me keskustelemme nyt vuosikertomuksesta, mutta olen kyllä pannut nämä kommenttine ja huolenaiheenne muistiin. Ihan lyhyesti kuitenkin asiasta, että mitä tulee virhetason kasvuun, niin kyllä me olemme sen huomanneet ja erityisesti, että matalouspilari ykkösessä tämä on ollut havaittavissa. Meidän tulee nyt vain varmistaa, että komissio ja jäsenvaltiot paneutuvat tähän asiaan selvittääkseen, miksi tällainen ongelma on päässyt syntymään. Me olemme sitä mieltä, että IAK-järjestelmä antaa mahdollisuuden virheriskien syntymisen, mutta joistain syystä järjestelmä vaan ei toimi toivotulla tavalla, joten meidän täytyy nyt vain katsoa, millä tavalla tilanne saadaan korjattua. tämä tilatunnistusjärjestelmä, siihen liittyy ongelmia. Komissiokin on tähän liittyen esittänyt huolenaiheensa, mutta ehkäpä sitä kautta on jo osa näistä ongelmista perusteltavissa, mutta eivät kaikki. Jäsenvaltiot ovat myöskin sopineet siitä, tai on sanottu täällä, että meidän ei tulisi lähteä keskustelemaan metodologiasta, mutta saanen sanoa, että meidän tehtävänämme ei ole sen muuttaminen. Me olemme muuttaneet sitä tilikirjanpitojärjestelmään tehtyjen muutosten pohjalta. Eli me yritämme vain kuvastaa, mikä on tämänhetkinen tilanne – sisäisen politiikan ja äh, ulkoisen toiminnan osalta ongelmia on ollut ja me olemme tehneet nyt muutoksia, muutoksia ja jatkossa me voimme toimia äh, samalla tavalla kaikilla politiikan alalla ja näin voidaan varmistaa myöskin tämä teidän pyytämänne vertailukelpoisuus. Me emme tee näitä muutoksia tuon tuosta. Meidän täytyy noudattaa tilintarkastukseen liittyviä kansainvälisiä määräyksiä. Meidän täytyy toimia riippumattomasti ja ammattimaisesti näitä standardeja noudattaen, ja mikäli näitä standardeja täytyy päivittää, niin on tietenkin selvää, että meidän täytyy paneutua tähän kysymykseen. Kaikenlaiset eh, tarkastuslausuman tehtävät muutokset Niitä, niistä on keskusteltu täällä yhteensä neuvoston ja komission kanssa, eli tästä asiasta ei ole tullut koskaan mitään yllätyksellistä ratkaisua. Edustaja Greslen esittämä kysymys näistä epätarkkuuksista. Siihen täytyy todellakin löytää vastaus. Me emme kylläkään usko, sanotaanko se nyt suoraan, että meidän tuloksemme perustuvat tilintarkastuksiin, joiden yhteydessä on noudatettu näitä standardeja. Tehän tiedätte, että varainhoitoasetusta on hiljattain muutettu. Tekin olette aktiivisesti osallistuneet tähän uudistustyöhön ja tarkoituksena on ottaa käyttöön tilintarkastajien ja tarkastuskohteiden välinen suhde. Sitä muutetaan, eli kohteella on mahdollisuus esittää omaa näyttöä ja sitten me per, katsomme, onko tämä perus perusteltua, eli että voidaanko nämä uudet tiedot huomioida tilintarkastuksessa. Ja voi olla, että kansalliset viranomaiset tai komissio tarjoavat lisää tietoa tämän menetelmän aikana, ja tämä tieto sitten huomioidaan tilintarkastustuomioistuimessa. Jos olemme sitä mieltä, että jotain virheitä on ilmaantunut, niin silloin voidaan myöskin sanoa, että ne eivät välttämättä ole omiaan muuttamaan tätä varsinaista ö, tarkastuslausumaa, mutta ne kuitenkin huomioidaan. Tarkoituksenamme on huomioida kaikki näyttö, jonka kohteet voivat tarjota, ja tämä perustuu näihin ammatillisiin standardeihin. Ja lopuksi vielä sananen siihen kysymykseen liittyen, jonka edustaja Andreasen esitti. Eli että otanta menetelmää olisi muutettu ja sitä pohjalta olisi syntynyt näitä muutoksia virheasteeseen. No osittain se pitää paikkaansa, mutta sen osuus on vain 0,3 prosenttia tästä kokonaisvirheasteesta. kaikki muu perustuu muuhun yleensäkin otata menetelmiin liittyviin kysymyksiin. Eli kasvu on 3,9-4,5 prosentin välillä, jos tässä ei huomioida tätä kyseistä 0,3 prosentin virhemarginaalia. virheiden toistuvuus, jos katsotaan tätä meidän otantaa, joka on hyvin rajallinen, niin kyse on niistä tapauksista, joissa havaittiin virheitä. Me katsoimme näitä vakavimpia tapauksia ja siltä pohjalta lähdimme tekemään sitten tätä virheastearviota. Tältä pohjalta voidaan katsoa juuri niitä virheitä, jotka aiheuttavat suurimpia riskejä, erityisesti kun katsotaan niitä hankkeita, jotka liittyvät yhteishallinnointiin, niin tässä on olemassa tietty, tietty yhteys. Mikäli nyt en vastannut kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, niin mielelläni voi niihin yrittää vielä vastata tai sitten esittää teille vastaukseni myöhemmässä vaiheessa vielä kirjallisessakin muodossa. Kiitoksia. Äh, Kiitos presidentti Caldera. Puhuin tuosta komission jäsen Shemetalle. Hän pystyy jäämään vielä tähän kokoukseen, joten ehdottaisin, että otetaan nyt kysymykset niiltä neljältä edustajalta, jotka vielä puhuja luettelossa. He saavat minuutin puheenvuoron, jos heillä on vielä kysymyksiä presidentti Caldera, Calderalle. Ines Ajala-Sender ensimmäiseksi. Niin, kiitos puheenjohtaja. Nyt on eh, hiukan eh, turhauttavaa puhua vain eh, yhtä minuuttia. Minä haluaisin kommentoida suhteessa herra Piiperinen. Olen nyt aivan samaa mieltä tästä yksinkertaistuksesta. Täällä puhutaan otantamenetelmästä. Herra Caldera sanoi aivan selvästi, että on ollut selvästi sellaisia muutoksia, jotka liittyvät mm, ulkoisiin syihin. Niinpä on tärkeää, että otetaan huomioon otantamenetelmä. Muussa tapauksessa ei tämä yksinkertaistus ole mitenkään todellisuutta heijastelevaa. Täällä on sellaisia yksityiskohtia, jotka ovat erittäin tärkeitä. On Esimerkiksi sosiaalirahasto, se on yksi esimerkki Espanjasta. Sanotaan, että puuttuu työllisyyteen tätä kautta ja tällä tavoin on saatu pidettyä pidempään näitä työpaikkoja kuin yksi vuosi. Ja katsotaan nyt 2008 alkanutta kriisiä, niin on nähtävissä, että tässä on tiettyjä joista ongelmia Haluaisin kysyä herra Semetalta, onko hän ottanut huomioon nämä ongelmat, eli sosiaalirahasto tai aluekehitysrahasto, niiden säännökset ja miten niitä on sopeutettu kriisiin ja sitten tämä, tämä työllisyystuki. Esimerkiksi Espanjassa on hyvin vaikea löytää työpaikkoja, jotka kestäisivät yhtään pidempään. Tämä liittyy näihin yksityiskohtiin ja aivan kuten herra Piper sanoi, Italia, Kreikka, Espanja, meillä on ongelmia, mutta minä pyytäisin, että kun te olette vastuussa 2012 vuodesta, haluaisin saada yksityiskohtaista tietoa, koska tässä on nyt oikaisuja ja ja keskeytyksiä tämän osalta Espanja 2012. Sellaiset tapaukset, joita tässä on esitetty keskeytykset, tässä on esitetty pienempi luku kuin Saksan osalta. 2012 oli vielä keskeytystapauksia avoinna ja sitten ainoastaan kaksi ohjelmaa on keskeytetty. Toinen niistä on Saksassa, eli kun pidetään tämä mielessä, meidän täytyy katsoa, että jokainen tietenkin huolehtii omista ja pyytäisin herra Semetalta, kun puhutaan suhteellisista määristä, niin otetaan huomioon Espanja esimerkiksi, Kreikka eh, tai kohesiomaat, varmasti eh, tulee uusia eh, uudet jäsenmaat, jotka tulevat mukaan EAKR. E Millä tavoin voitaisiin tämä asia esittää, koska maa, joka saa 50 eh, eh, ja siellä on 5 eh, prosentin virhetaso. Mutta kun katsotaan näitä lukuja, niin siinä ensimmäinen maa, sillä on suurin ja seuraavalla on seuraavaksi suurin, mutta haluaisin tietää, miten voitaisiin esittää nämä virhetasot eri tavoin. Kiitos. Yeah, thank you very much. Kiitos. No siinä meni ainakin kolme minuuttia puheaikaa, joten seuraavaksi sitten herra Kalfin. Olkaa hyvä. Kiitos, eli minulla, minä saan puhua sitten miinus kaksi minuuttia. Yritän joka tapauksessa puhua hyvinkin lyhyesti. Tietysti meidän pitää ryhtyä toimiin sitten, kun olemme vuosikertomuksen analys- analysoineet. Kiitän herra Kaldeiraa tästä esittelystä. Ennen johtopäätöksiä ja muita päätöksiä meidän pitää kuitenkin vielä esittää kysymyksiä metodologian muutoksesta. Muutokset sinällään eivät ole ongelma, mutta niitä tulee liian usein. Ja jotkut kollegat mainitsivatkin tämän jo. Minulle ei edelleenkään olekaan ole selvää, onko tässä kyse ulkoisista toimista, tu- tutkimuksesta, joihin uusi metodologia liittyy, vai miten tämä ennakkomaksu, maksujen muutos muuten sitten ö, heijastuisi jokaiseen isoon ohjelmaan. Lisäksi sanoitte, että ö, että EU-toimielinten virheet ovat kyllä määriteltävissä jotta voimme tietää, mitä tapahtuu, meidän pitää olla selvillä eri metodologioista. Sanoitte, että vain 0,3 prosenttia noususta johtuu metodologian muutoksesta mutta tämä tieto ei minulla ainakaan riitä. Sitten lisäksi annoitte tietoja myös aikaisemmista suostuksista ja tuloksista. Useimmissa tapauksissa näyttää siltä, että toimiin on ryhdytty tilintarkastustuomioistuimen suostusten pohjalta ja silti meillä on edelleen ongelma, joten ehkä kun joten ehkä pitäisi ottaa huomioon, että suosituksessa huolimatta virhetaso on korkealla. Herra Caldera, mainitsitte myös nämä uudet sitoumukset, 270 miljardia euroa. Minä en oikein ymmärtänyt tätä. me meillä on kumppanuussopimuksia ja muitakin sitoumuksia ja vuoteen 2020 mennessä tulos kyllä tulee olemaan olennainen. 4,8 prosenttia on virhetaso. Tarkoittaako tämä sitä, että tämä liittyy koko 140 miljardiin euroon? Silloin 6,7 miljardia euroa olisi tämä ö, virhetason määrä 6,7 miljardia olisi silloin tämä 4,8 prosenttia, vai ymmärsinkö oikein, tämä ei tullut selväksi. Eli sitten parlamentille olisi hyödyllistä, jos voisitte puuttua myös tuohon edelliseen tai edelliseen monivuotiseen rahoituskehyksiin eri kulutuskulumallit ovat syynä virheisiin. Nyt sitten vuonna 2009 olemme 33 prosentin tasolla ja nyt olemme, kasvua on taas tullut, joten ja ähm, todella olisi mielenkiintoista tietää, mistä nämä eri virhetasot johtuvat. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustaja Epping. Kiitoksia herra puheenjohtaja. yritän lähteä hiukan toiselle linjoille, eli puhua lyhyemmin. Kollega Müller viittasi tähän positiiviseen tarkastuslausumaan. Lokakuussa 2004, silloin kun komissio aloitti työnsä, ja silloin olin mukana tässä työskentelyssä. Vuonna 2006 virhetaso oli 7,6 prosenttia ja ongelma liittyy tähän verotusjärjestelmään tai budjetointijärjestelmään mikro hallinnoinnin kautta yritetään saada muutoksia aikaiseksi ja kun katsotaan tilannetta, niin ne ongelmat ovat syntyneet ikään kuin itsestään. Meillä on olemassa vaikka ja kuinka paljon erilaisia ohjelmia käytettävissä. Tällä Smart-ohjelmalla on 52 tavoitetta, joista vain kahdeksan on mitattavissa. Eihän siltä pohjalta voida budjetointia lähteä tekemään. Eli virhemarginaali on kasvanut ja virhetaso on kasvanut ja se taas kertoo heikosta hallinnosta ja olen samaa mieltä esittelen kanssa tästä sanktiointijärjestelmästä. Jotkut valiokunnan jäsenet ovat myöskin budjetinvaliokunnan jäseniä ja me tiedämme, että jotkut ajavat budjetin paisuttamista. Se tarkoittaa sitä, että me vain lupaamme enemmän, vaikka meillä ei ole varaa siihen. Eli meillä on budjetti, joka on jatkuvasti paineen alaisuudessa. Ja kyllähän valtioiden ja hallitusten päämiehet olivat oikeassa silloin, kun halusivat ajaa pienempää budjettia, koska sitä on hel- helpompi ö, toteuttaa. Me tarvitsemme myöskin faktatietoa, se on todellakin tarpeen. Ja minä todellakin toivon, että työtä tehostetaan, mutta tällä hetkellä oma ryhmäni ei voi myöntää Euroopan komissiolle vastuuvapautta. Kiitoksia. Kiitos hyvät kollegat. Presidentti Calderan pitää kohta lähteä, joten hän voi nyt lyhyesti vastata kysymyksiin. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, mutta vastaukseni ovat nyt hyvin lyhyitä. Voitte kyllä lähettää myös kirjallisia kysymyksiä ja voin vastata kirjallisesti tai voitte käyttää myös kuulemisia. Ensiksi haluaisin lyhyesti kommentoida vertausta aikaisempiin monivuotisiin rahoituskehyksiin. Tietysti vertailuja voitaisiin tehdä, mutta tärkeintä ja tärkein viesti meidän vuosikertomuksessa, vuosikertomuksessani vuosikertomuksessa on se, että pitää katsoa eteenpäin eikä menneisyyteen. Nyt alkaa uusi ohjelmakausi, ja uusi, jossa on uusia toimia, uusia prioriteetteja, uusia tavoitteita, joten viesti oli selvä. Me tarvitsemme yksinkertaistettuja ohjelmia, tarkkoja tavoitteita sit, ja tulosindikaattoreita, jotka ovat realistisia. Näin myös parlamentti on paremmassa asemassa valvoakseen talousarvion tuloksellisuutta kansalaisten puolesta. Parlamenttiin parlamentin pitäisi ottaa tämä huomioon vastuuvapausmenettelyyn. Kiitos paljon tästä tilaisuudesta ja pyydän anteeksi, että joudun lähtemään jo tässä vaiheessa. Kiitos, presidentti Caldeira. Dear colleagues, uh... Hyvät kollegat, Nyt uh, kollega Sarvamaa haluaa käyttää puheenvuoron. Hän on viimeinen kollega puhujaluettelossa, sillä haluaisimme komission jäsenelle antaa mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Herra Sarvamaa, lyhyt puheenvuoro. I'm sorry, I was late. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani eh, siitä, että eh, oli myöhässä, olin liikennevaliokunnassa, mutta mä haluaisin nyt kiittää tilintarkastustuomioistuinta heidän tekemästään työstä. Pari sanaa eh, virastojen tilanteista. Me olemme saaneet useimmat vuosikertomukset ja täällä on pari seikkaa, joihin kiinnittäisin huomiota. Ensinnäkin Euroopan innovaatioteknologiainstituutti EIT tuomioistuin on antanut lausuntonsa ja siinä tilintarkastus kertomukset ovat riittämättömiä. Ja sitten toinen on Frontex. Siellä on kiista, joka liittyy riittämättömään tilintarkastusevidenssiin ja epäselvyyksiin 2012 apurahoissa. Tämä on toinen asia, jonka ottaisin esiin. Ja sitten vielä meillä on myös uusi virasto. Kiinnittäisin huomiota tähän turvapaikan hakija EAS, EASO, turvapaikanhakutoimisto, ja siellä nyt on myös rautatievirasto ja meillä on sellainen käsitys, että meidän pitäisi virtaviivaistaa työskentelyämme ja sen mukaisesti viime kesänä päätettiin, että kaikki virastot, niiden pitäisi rutiininomaisesti antaa omat seurantakertomuksensa ja niitä tarkasteltaisiin ja myös määräajoista. Me yritämme virtaviivaistaa toimintaa ja tässä määräaika kysymyksille koskien virastoja ja vastuuvapautta olisi 20, 26. marraskuuta ja meillä on mahdollisuus hoitaa ensimmäisellä viikolla joulukuussa varjoesittelyjen kesken ja sitten menemme kohti kuulemisia, joita pidetään 20.21. Äh, tammikuuta, tässä siis muutamia päiviä vain. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin kertoa teille, että nyt on jo muutama virasto, jotka voidaan nimetä, jotka kutsutaan kuulemisiin äh, nykyinen äh, verkostokoordinaattori eh, ERA ja sitten perusoikeusvirasto. Ja tämän lisäksi kaksi virastoa, jotka jo mainitsinkin, jotka ovat suurennuslasin alla, EIT eh, e ja Frontex ja viidentenä EASO. Eh, nyt kyse on ensimmäisestä vastuuvapaudesta, joten heillä on mahdollisuus nähdä tämä menettely. Ja sitten mahdollisesti myös sellaiset virastot, jotka aikaisemmin, joiden vastuvapaus on siirretty tai kielletty, ne voivat tarkastella, miten asiat voi hoitaa kunnolla. Ympäristövirasto, EFSA, Nämä ovat sellaisia mahdollisuuksia eh, pitää siis kuulemisia myös, eh, myös ECDC eh, e ja ilmeisesti tästä kohdin ongelma on jo ratkaisu, mutta me joka tapauksessa tietenkin komissio tänäkin vuonna kertoo edistymiskertomuksesta. Tässä siis luettelon niistä asioista, joita käymme läpi ja ajatellen virastojen vastuuvapauksia. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta vuosikertomuksesta. Kiitos. Ja, dank, Kiitos. Hyvät kollegat, olemme käyneet hyvin laajamittaisen keskustelun nyt, jossa on mainittu hyvin tärkeitä seikkoja. Presidentti Caldera vastasi muutamiin kysymyksiin. Muudet kysymykset kohdistuivat myös komissiolle, joten nyt komission jäsen Semeta voi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää kaikkia kysymyksistä haluaisin yleisillä huomautuksilla aloittaa. Ennen kaikkea meidän ei pitäisi unohtaa tiintarkastustuomioistuimen tarkastuksen tulosta yli 130 miljardia euroa EU-varoja käytettiin aivan asianmukaisesti. Tämä on hyvä ottaa huomioon. Toiseksi me, meillä ei ole vertailuja minkään jäsenvaltioiden välillä. Meillä ei nimittäin ole tällaisia vertailtavia toimia jäsenvaltioissa. Missään jäsenvaltiossa ei käytetä samaa metodologiaa kuin tilintarkastustuomioistuimessa. Kansallista kansallisia kuluja, jos niitä arvioitaisiin samalla metodologialla, voisimme vertailla sitä, kuka pääsee parhaimpiin tuloksiin. Me olemme kuulleet esimerkiksi konferenssissa USAn edustajilta, että heidän virhetasonsa on melko saman tasoinen kuin meillä EU:ssa. Halusin lisäksi kiinnittää huomioon vielä yhteen toisenkin tärkeän seikkaan, nimittäin emme puhu tässä tilinpäätöksestä. Komission tilinpäätöksessä ei ole minkäänlaisia olennaisia virheitä, ja tämä on jo kuudes vuosi peräjälkeen, kun tilinpäätös on täysin virheetön. Tilinpäätös on siis todellakin täysin puhdas ja tilinpäätöksellä voidaan antaa näin myös tar- tarkat tiedot. Yrit, yrityksessähän pitää antaa aina tarkat tiedot investoijille ja me voidaan olla ylpeitä komission tilinpäätöksestä, kun otetaan huomioon toimien monimuotoisuus. Niiden toimien siis, joissa käytetään EU-varoja ja joihin me keräämme varoja. Halusin nyt siirtyä herra Piiperin kommentteihin ja kysymyksiin. Olen aivan samaa mieltä näistä tavoitteista, joista haluatte puhua vastuuvapausmenettelyssä. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä teidän kanssanne näissä kaikissa kohdissa. Mitä sitten tulee edellisen vastuuvapausmenettelyn suositusten toteuttamiseen, niin monessa tapauksessa suositukset on komissiossa jo toteutettu. Artiklan 118 kertomus on esimerkiksi annettu paljon aikaisemmin kuin edellisinä vuosina. Ja myös kertomuksen sisältö on nykyään parempi, huomattavasti parempi. Emme kuitenkaan aio jättää asiaa tähän, vaan komissio tekee ja kehittää tällä hetkellä ö, tulosten mittausten kattavaa järjestelmää, jossa puhutaan siis ö, vuotuisista toimintakertomuksista, kaikesta kertomuksesta ja tästä lopullisesta arviointikertomuksesta. Me haluamme siis ö, johdonmukaiselta kaikkien näiden ö, kertomusten välillä välillä. Otin huomioon myös teidän lausuntanne siitä, että, että meidän pitää jäsennellä tulosten mittaamista sillä tavalla, joka olisi suoraan yhteydessä EUn talousarvioon. Tämä on hyvin tärkeä huomio ja me yritämme sen ottaa huomioon. Monet kysymykset koskivat rahoitusoikaisuja ja sitä, onko ne otettu tarpeeksi huomioon vai ei, ja mitä voidaan parantaa tulevaisuudessa. Ensiksi halusi, haluaisin tästä sanoa, että rahoitusoikaistujärjestelmää toteutetaan nykylainsäädännön pohjalta, jonka tämä parlamentti neuvoston kanssa yhdessä on hyväksynyt. Emme voi keksiä uutta tapa, menettelytapa, joka ei noudattaisi lainsäädäntöä. Presidentti Caldera on sanonut, että kun komissio komission määrää rahoitusoikaisuja ja jäsenvaltio on samaa mieltä rahoitusoikaisusta, niin silloin jäsenvaltio voi käyttää nämä varat muihin hankkeisiin, sillä tämä toimintatapa on lainsäädännössä hyväksytty. Tämä on siis nykyjärjestelmä mutta se ei tietenkään tarkoita, että emme suosittelisi EUn talous, emme suojaisi EUn talousarviota, sillä itse asiassa jäsenvaltioiden kulut, jotka olivat sääntöjen vastaisia tai virheellisiä, ne eliminoidaan rahoitusoikaisun kautta – ja niin, näin toimin ei saada enää EU-varoja. Täällä sanottiin, että hän ei, ei olla samaa mieltä siitä periaatteesta, että suojellaan EU-talousarviota, mutta sitten ei kansallista talousarviota. No mielestäni meidän pitää antaa vastuuta jäsenvaltioille, joiden pitää, ja kansallisille parlamentille, joiden pitää ottaa huomioon, että kun komissio määrää rahoitusoikaisun ja jäsenvaltio ei peri varoja tuensaajalta, niin silloin kansallisen parlamentin on tarkasteltava tilannetta. Ja puututtava ongelmiin. Mitä sitten tulee tulevaisuuteen, niin olemme tietoisia siitä, että seuraavan, seuraavassa ohjelmakaudessa käytetään nettorahoitusoikaisuja ja se on hyvä edistysaskel. Ja uudessa lainsäädännössä määrätään myös nettorahoitusoikaisuista tietyissä erityistapauksissa, joissa jäsenvaltio ei ole samaa mieltä rahoitusoikaisusta. Tässä tapauksessa komissio voi määrätä nettorahoitusoikaisun. Harvoin kuitenkaan näin käy. Usein jäsenvaltiot ovat samaa mieltä rahoitusoikaisusta. Seuraavalla ohjelmakaudella, jos lainsäädäntö siis nykyisessä muodossaan hyväksytään, valvonta on tiukempaa ja jos sitten tilinpäätöksen esittelyn jälkeen huomataan, että sääntöjen vastaisuuksia varojen käytössä on, nettorahoitusoikaisuja voidaan määrätä. Kuuntelin herra Piperin huomioita hyvin tarkasti tässä. Hän puhui tämän järjestelmän automaati, automaattisuudesta ja tarpeellisuudesta ja komissio aikoo ottaa aika hyväksyä delegoidun säädöksen tulevaan lainsäädäntöön. Näin saamme mahdollisuuden myös ottaa huomioon nämä esittelee Piiperin mainitsemat ideat. Ja sitten niin sanot huonot oppilaat, jäsenvaltiot, jotka vastaavat suurimmasta osista, osasta virheitä. Niistä minun täytyy sanoa, että kaikkien niiden tapauksessa komissio on jo kehittänyt toimintasuunnitelmia ongelmien ongelmiin puuttumiseksi tietyissä maissa, esimerkiksi maas, maanviljely. Kollegani Siolos on luonut kumppanuuksia jäsenvaltioiden kanssa ja tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta konkreettisilla toimilla voitaisiin puuttua, voitaisiin puuttua heikkouksiin, jotka on ö, huomattu tilintarkastustuomioistuimen edellisessä kertomuksessa. Me poliitikkoina haluaisimme tietysti nähdä välittömiä tuloksia näistä toimista, mutta täytyy huomioida, että jäsenvaltioiden toteuttamat toimet ottavat aikansa. Niitä ei voida heti välttämättä ottaa käyttöön ja ne tuottavat tulosta tietyn ajan jälkeen, eivätkä välittömästi. Toimet, joita tällä hetkellä toteutetaan, tulevat tulevaisuudessa alentamaan virhetasoa. Näiden toimintasuunnitelmien pohjalta ollaan jo ö, toimintaohjelmia muutettu ja esimerkiksi tukikelpoisuussääntöjä. Ja tämä ö, itse asiassa liittyy myös ylisääntelyyn, ö, josta herra Geyer puhui viime, viido, viime vuoden mietinnössään. Eli tähän ongelmaan on jo puututtu. Kansalliset viranomaiset esimerkiksi Espanjassa konkreettisesti ovat puuttuneet siihen. Tämä vastaa myös Ajala Senderin kysymykseen sosiaalirahastojen vara, varojen käytöstä ja työllisyysehdoista. No minun täytyy sanoa, että tässä on kyse kansallisista säännöistä. Komissio ei ole määrännyt näistä säännöistä, vaan kansallisella tasolla niistä on määrätty ja kansallisella tasolla niitä ollaan rikottu. Eli loppujen lopuksi jäsenvaltioiden pitäisi yksinkertaistaa sääntöjään. Kuten sanoin johdannossa, niin ne jäsenvaltiot, jotka ennakoivasti käyttävät yksinkertaistettua kulumalliamme, niissä jäsenvaltioissa virhetaso tai virheriski on paljon alhaisempi kuin niissä jäsenvaltioissa, joissa mm, säännöt ovat hyvinkin monimutkaisia. Eli siis meidän, me laajemmittaisilla toimintasuunnitelmilla voimme puuttua näihin ongelmiin, joihin kyllä tulevaisuudessakin pitää puuttua, jotta tilanne entisestään paranee. No sitten metodologian muutokset. Emme kyseenalaista tilintarkastustuomioistuimen metodologian muuttamista. Tämä kuuluu tuomioistuimen toimivaltaan, mutta metodologian muuttamisella on tietysti tuloksiin olennainen vaikutus ennen kaikkea suoran hallinnoinnin alalla, jossa nämä säännöt suoraan pätevät. Jos otamme esimerkiksi, tai jos, jos tilintarkastustuomioistuin olisi käyttänyt samaa lähestymistapaa kuin aikaisemmin ulkoisten toimien tai tutkimuksen alalla, niin silloin kummallakin näistä aloista tilanne olisi parantunut verrattuna edellisiin vuosiin ja kokonaisvirhetaso sekä ulkoisten toimien että tutkimuksen alalla olisi olennaisuusrajan alapuolella. Ulkoiset suhteet 3,3 prosenttia, virhetaso. Itse asiassa siitä suurin osa tuosta virhetasosta johtuu metodologian muuttamisesta ja tutkimuksen alalla virhetaso on 3,9 prosenttia ja tuosta virhetasosta 2,2 prosenttia johtuu metodologian muuttamisesta. Vaikutus on ollut siis huomattava niillä aloilla, joissa hallinnointi on suoraa. Metodologia muutettiin ennen kaikkea siis suoran hallinnoinnin alalla. Jan Mulder puhui maanviljelystä puheenvuorossaan, virhetason noususta sillä alalla. Me olemme myös huolestuneita tästä seikasta ja itse asiassa komission jäsen Sielos tekee hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa puuttuakseen ongelmien ytimeen. Ja siellä tulee myös tänne kuulemiseen ö, esitelläkseen nämä uudet välineet, jotka on otettu käyttöön maanviljelyn alalla komission ja jäsenvaltioiden välillä. Tämähän on tärkeä varojen käyttöalue tämä maanviljely. Rova Andreasen kysyi virhetasosta suoranhallinnoinnin alalla, virhetason nousu suoranhallinnoinnin alalla johtuu ennen kaikkea metodologian muuttamiseen. En, ilman metodologian muuttamista virhetaso olisi alhaisempi. Ja sitten ennakkomaksut. Haluaisin viitata tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen, jossa ollaan huolissaan ennakkomaksujen noususta ulkoisten tointen alalla tai ulkoisten suhteiden alalla. Tämä on sellainen ala, jossa annetaan mahdollisuus ennakko, kahteen ennakko, peräjälkeiseen ennakkomaksuun. Tämä siis selittää osittain virhetason nousun tällä tietyllä alalla. Ää, äh, luulenpa, että nyt vastasin melkeinpä kaikkiin kysymyksiin, jotka esitettiin. Olemme vastuuvapausmenettelyn alussa, tai ähm, herra Von puhui äh, tulosten mittauksesta alussa. Luulenpa, että vastasin jo tähänkin kysymykseen. Ja varmasti näette komission asiakirjoista, että pääosastoille ollaan neuvottu ottamaan koko hallintoketjussa tämä tuloks, tuloksellisuusperiaate käyttöön. Kiitos komission jäsen loppupuheenvuorosta. Nyt sitten lyhyt loppupuheenvuoro vielä Markus Piiperiltä esittelijältä. Paljon kiitoksia ihan lyhyesti vain. Niin, mitä täällä kuulimme, niin oikeastaan se vahvistaa vaan omaa näkemystäni. Tiettyjä eriäväisyyksiä näkemyksissä toki on ja niistä voidaan sitten muovata kompromisseja, mutta yksi asia on lähellä sydäntäni. Niin en halua tässä nyt syyttää Espanjaa tai Kreikkaa, mutta kun puhun automatismista, niin se tarkoittaa järjestelmää, joka pätee kaikkiin ja sen valtioihin. Saksa Nordrhein-Westfalenin ja Saarlandin osalta on joutunut kohtaamaan varojen jäädyttämisen, joten tällainen nettorahoituskorjausmekanismi pitäisi ottaa näidenkin osavaltioiden suhteen käyttöön, joten tämän verran vain niille, jotka luulevat, että minä tässä vain, äh, me ollaan mu- muutamia muita maita me tulemme vaatimalla vaatimaan, että me saamme maakohtaista tietoa. Jos emme niitä voi kutsua esimerkiksi maaraportteina, niin voidaan niitä kutsua jollakin muulla tavalla. Mehän, meillä on maita, jotka perustuvat tällaiseen federalistiseen järjestelmään, kuten Saksa, niin me voimme katsoa sitten vaikkapa Saksaa ja Espanjaa yhtenä maaryhmänä – mutta se olisi melkoinen haaste sekä meille että tilintarkastustuomioistuimelle. 95 prosenttia tapauksista ovat positiivisesti arvioitavissa. Se on hyvä viesti se, mutta toisaalta 5 prosenttia jää vielä. Ja niiden osalta 70-80 prosenttia virheistä perustuvat tiettyjen maiden virheelliseen toimintaan, niin sehän tarkoittaisi sitä, että meidän täytyy puuttua näihin yksittäisiin tapauksiin, jotta näistä viimeisistäkin viidestä virheprosentista päästään eroon. Ja lopuksi vielä kiitos tästä hyvästä valmistelusta. Kiitokset tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle ja minä uskon, että tuleva vastuuvapausmenettely tulee olemaan melko haastava. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle nyt olemme sitten päässeet tämän kokouksen julkisen osan loppuun. Kiitän kaikkia osallistujia, kiitän tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä ja kaikkia sen jäseniä, kiitän komission jäsen Semetaa. Vastuuvavausmenettelyn aikana meillä on vielä monesti mahdollisuus puhua yksityiskohdista ja varmasti olisi hyvä myös tarkastella tuossa yhteydessä Johtuvatko virhetasot ehkä monimutkaisista säännöistä? Ehkä sääntöjä voitaisiin yksinkertaistaa. Tämä on minulle ollut tärkeä kysymys jo monia vuotta ja Rouva Kresslehän ö, käsitteli uutta varainhoitoasetusta ja sillä on, ja on jo perusteet tällaiselle yksinkertaistamiselle luotu. Nyt päätän tämän kokouksen julkisen osuuden ja seuraavaksi siirrymme koordinaattoreiden kokoukseen. Kiitän kaikkia ja pyytäisin nyt vieraita lähtemään melko ripeästi salista, jotta voimme jatkaa koordinaattoreiden kokouksella suljetuin ovin.